Colleghi, grazie per la presenza in una situazione... No niin, huomenta. Mukava, että olette päässeet paikalle, vaikka sääolosuhteet ovatkin näin hankalat. Meillä on nyt julkinen kuulemistilaisuus ja olen tyytyväinen voidessani käsitellä tätä hyvin tärkeää aihetta, eli Euroopan unionin ulkopolitiikan merkitys ja tavoitteet. Tämä on järjestetty yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa ja tähän liittyy aiheesta valmistettava oma-aloite mietintö. Maahanmuutto on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin ja se ansaitsee sen, että sitä todella taloudellisesti, oikeuksien kunnioittamisen ja yhteiskunnallisten syiden kautta tutkitaan. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ulkoasianvaliokunta käsittelee tätä aihetta julkisessa kuulemistilaisuudessaan. Ja tänään kuulemme ja käsittelemme tätä aihetta asiantuntijoiden panoksen kautta. Oma aloite mietintö ja tämän päivän kuuleminen käsittelevät ulkopolitiikkaa ja maahanmuuttovirtoja ja käsittelemme sitä täyttä tukea, jota annetaan esimerkiksi ulkoisen avun taloudellisin välinein maahanmuuton lähtömaille. Tärkeä tekijä lähtömaissa on poliittinen vakaus, hyvän hallinnon parantaminen, oikeusvaltion ja demokraattisten toimielinten parantaminen. Näin voidaan saada hyviä näkymiä pitkälle aikavälille. Usein maahanmuutto on valinta, mutta myös välttämättömyys. On tärkeää että pystymme puuttumaan konfliktien ja poliittisen epävakauden aiheuttamiin maahanmuuttovirtoihin. Ja Euroopan unionin ulkopolitiikan rooli maahanmuutossa on äärimmäisen tärkeä. Ja nyt kun ollaan muokkaamassa vuoden 2014 jälkeisiä taloudellisia välineitä, mutta myös kun otetaan huomioon strategia naapurusmaiden kanssa. Tänään keskustelemme Robertus Rosenburgin kanssa, joka edustaa DEV pääosastoa komissiosta, sitten Bernard Brunet, hänkin on komission Relex-osastolta, sitten Paolo Pace, kansainvälinen maahanmuuttolainsäädäntöyksikön johtaja, sitten Enrique Mora Benavente, Espanjan ulkoasiainministeriön politiikkaosaston johtaja ja professori Philippe de Brucker Brysselin vapaasta yliopistosta. Hän on kuulemma tulossa paikalle, odotamme häntä. Ennen kuin aloitamme puheen vuoro, pyytäisin äh, kollega Kretua, joka tässä johtaa tätä istuntoa kanssani, alustamaan hieman kehityspolitiikkaan ja maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta. On ilo osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin hiukan puhua kehityksen ja maahanmuuton välisistä yhte- yhteyksistä. Maahanmuuttoilmiö on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi, mutta uudet jäsenvaltiot eivät yhdessä ole riittävästi tähän ilmiöön, eikä se ole todennäköisesti pienenemässä. Meidän tarkoituksemme on puhua näistä, <clears throat> näistä ilmiöistä, jotka liittyvät toisiinsa monilla tavoilla. Me, meidän tulisi puuttua muuttovirtojen perussyihin. Maahanmuutto voi myönteisellä tavalla vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen, teknologian kehitykseen. Euroopan unionin täytyy esittää suurempaa roolia, jotta jotta maahanmuutosta voitaisiin tehdä kehityksen väline. Kehitysapu on siis tarpeen, mutta se, sitä ei ole vielä riittävästi. Vuonna 2005 olemme ö, hyväksyneet asiakirjan, jossa puhutaan maahanmuuttopolitiikan ulkoisista ulottuvuuksista. Yksi tarkoituksistamme on ö, vahvistaa linkkiä kehityksen ja maahanmuuton välillä. Ihmisten liikkuvuus on ihmisoikeus poliitikkojen tällä alueella täytyy myötävaikuttaa liikkuvuuteen, olipa kyse sitten valinnasta tai välttämättömyydestä. Meidän tulisi liittyä tilanteeseen, jossa voimme hallinnoida maahanmuuttoa niin, että se myötävaikuttaisi kehitykseen. Minua pyydettiin puhumaan lyhyesti. Kiitoksia kovasti. Now, Mr. Rosenburg. Kiitos. Nyt kuulemme herra Rosenburgia. Olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia suurin piirtein. Thank you very much. Um, good... Kiitos oikein paljon ja hyvää huomenta kaikille. Ensin haluaisin onnitella edustaja Pravera Kretu siitä, että tämä maahanmuutto kysymys on nyt käsittelyssä näin laajoissa yhteyksissä. Nyt on tärkeää ja ajankohtaistakin ajatella kaikkia maahanmuuton syitä ja ajatella yhteistä ulkopolitiikkaa ja kehityspolitiikan vaikutuksia siirtolaisvirtoihin. Puhun hyvin yleisellä tasolla ja haluan puuttua kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että ihmiset haluavat muuttaa maistaan? Mitkä toimet voivat olla relevantteja tässä yhteydessä ja mitä välineitä on tässä yhteydessä? Kuten oikein otsikosta näemme, epävakaus aiheuttaa muuttoliikkeitä aivan selkeästi. Tärkeää on myös ymmärrä tämä epävakautta hyvin laajasti, ei rajoittuneesti. Kyse ei ole ainoastaan poliittisesta epävakaudesta, vaan taloudellisesta epävakaudesta myös. Jos katsotaan ihmisten lukumäärää, niin taloudellinen vaikutus voi olla – suurempi tekijä. Se heijastuu tästä kuvasta, joka liittyy kulmistilaisuuden. Ihmiset pakolaisleirissä Länsi-Afrikasta veneellä Eurooppaan hakemaan parempaa taloudellista tulevaisuutta, joten epävakauden molemmat tekijät näkyvät tästä kuvasta. Joten esittelijälle ja teille kaikille Suositukseni oli se, että katsotaan kaiken kaikkiaan niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat muuttoliikettä. Mitä nämä tekijät sitten ovat? Kirjallisuudesta nähdään, että kaikenlaisia tutkimuksia tästä aiheesta on tehty, mutta yleensä kyse on muutamista tekijöiden klustereista. Köyhyys totta kai yksi tärkeimpänä. Matala BKT, korkea työt työttömyys, paljon paineita kaupunkialueilla, maa-alueilla. Ja sitten maakonfliktit, etniset puhdistukset ja niin edelleen. Ihmisoikeusrikkomukset kolmantena, syrjintä, sorto, huono hallinto kaiken kaikkiaan. Ja lopulta voitaisiin katsoa myöskin luonnonkatastrofeja ja ihmisten aiheuttamia ongelmia, kuivuus, liikakansoitustulvat ja niin edelleen. Jos halutaan ulkopolitiikassa ja kehityspolitiikassa puuttua muuttoliikkeen syihin, meidän täytyisi vastauksissamme puuttua kaikkiin näihin syihin johdonmukaisella tapaa. Tärkeää on sen, että EUn politiikan pitäisi puuttua kysymyksiin alueellisessa yhteydessä, auttaa maita alueella Afrikassa tässä Aasiassa, että siellä pystyttäisiin toimimaan, hallinnoimaan jotenkin muuttoliikettä. Siksi, että suurin osa ihmisistä, jotka ajautuvat omista kodeistaan poliittisista tai taloudellisista syistä, eivät lähde eu vaan jäävät omalle alueelleen, löytävät sieltä turvasatamia naapurimaista tai alueellisista talouskasvun keskuksista. Mitä politiikkaa meidän pitäisi tässä katsoa? Ensinnäkin Siirtolaispolitiikkaa Lissabonin jälkeen tämä on yhteistä politiikkaa, mutta tämä on hyvin uusi ja meillä on monia haasteita edessämme, mutta tässä voi vähän vahvistaa se, mitä vuonna 2005 pidettiin kolmen pilarin yhteisenä politiikkana. Ensimmäisenä pilarina se, että vähennetään laitonta maahanmuuttoa ihmisten salakuljetusta ja toiseksi tuetaan laillista maahanmuuttoa mahdollisuuksien mukaan ja kolmantena pilarina on vahvistaa kehityspolitiikkaa niin, että maahanmuutto voi tukea kehitystä sekä lähtömaissa että vastaanottavassa EU-ssa. Kuten aikaisemmin sanoin, tässä on kyse vain lähtökohdasta, jos katsotaan mutta aiheuttavia tekijöitä. Meidän pitää katsoa kehitysyhteistyöpolitiikkaa tai kauppapolitiikkaa – Näihin pitäisi puuttua, jotta voidaan huolehtia siitä, että turvataan työpaikat kehitysmaissa. Lisäksi pitäisi parantaa kehitysmaiden tuotteiden markkinoille pääsyä EU:ssa ja muissa maissa. Pitäisi kehittää kehitysmaiden kauppajärjestelmää, tukea ulkomaisia investointeja ja tukea etelä-etelä-kauppaa. Tämä on tärkeää itsessään, mutta myöskin tämän päivän keskusteluun – liittyen. Meidän täytyy myös katsoa sitä, miten voimme pyrkiä ennaltaehkäisemään konflikteja, jotta pakolaisvirtoja ei synny. Sovinto, konfliktien jälkeinen tuki, kapasiteetin rakentaminen, hyvä hallinto, se, että tuetaan vaalijärjestelmiä, vahvistetaan tiedotusvälineitä, kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet, poliisin, oikeuslaitoksen, virkamiesten uudistaminen, nämä ovat kaikki tärkeitä tekijöitä maahanmuutossa. Ruokaturvan parantaminen, jotta kaikilla ihmisillä olisi ruokaa ja vettä, tämä on tärkeää. Nämä politiikat auttaisivat sitä, etteivät ihmiset joudu hakemaan toista asuinpaikkaa pysyäkseen hengissä. Lisäksi pitää antaa maaseudulla asuville riittävät elinehdot, jottei maaseudulta muuteta aina kehitysmaissa kaupunkiin koska ongelmat lähtevät lähinnä kaupungeista liikkeelle. Tämä on tärkeä tekijä, johon tulisi puuttua. Ympäristön kärsiminen, ilmastonmuutos. Lista on hyvin, hyvin pitkä. Even though that may be controversial to some. Ja vaikka tämä on ehkä ristiriitaista, pitäisi puhua myöskin lisääntymisoikeuksista ja seksuaalisista oikeuksista. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä myös. Nämä ovat kaikki tärkeitä ja kaikkia politiikkaa näillä aloilla pitäisi vahvistaa. Jos katsotaan tätä hyvin pitkää listaa, on hankala ymmärtää, miksi jotkut poliittiset puolueet ovat huolissaan maanmuuton aiheuttamista paineista, mutta samalla ovat hyvin kriittisiä kehitysyhteistyön suuntaan. Jos halutaan puuttua maahanmuuton syihin, pitää vahvistaa kehitysyhteistyötä. Jos halutaan puuttua epävakauden aiheuttamaan maahanmuuttoon, pitää puuttua siihen epävakauteen. Ja sillä on tietty hinta, pitää investoida enemmän, ei vähempää kehitysyhteistyövaroihin. Ja näin pääsen viimeisen aiheeseeni välineet. Politiikan alat ovat laajat ja tietenkin rahoitusvälineitä on monia, kun rahoitetaan sen tyyppistä politiikkaa, josta olen aikaisemmin tässä puhunut. Erilaisia välineitä on käytössä mää, maantieteelliset ohjelmat tai se, että investoidaan ihmisiin, ympäristöön, ruokaturvaan, turvapaikkapolitiikkaan ja globaalit välineet, vakauden väline, demokratian ihmisoikeuksien väline, humanitaarisen avun väline, mikrotalouden rahoitusväline ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan väline totta kai myös. Mielestäni itse asiassa voitaisiin oikeutetusti esittää, että lähes kaikki EUn ulkotoimien rahoitukset otsakkeessa neljä kehitysrahastossa ja niin edelleen liittyvät maahanmuuttoon. Kaikilla on tietysti omat tavoitteensa, jotka eivät sinänsä keskity lähinnä muuttoliikkeeseen, paitsi välin, joka liittyy yli turvapaikan hakijoihin. Mutta ne kuitenkin vaikuttavat epäsuorasti niin tekijöihin, jotka aiheuttavat muuttoliikkeen ja siksi pitäisi puuttua niihin tässä mietinnössä. Ne lopuksi kysymys, joka saattaa tulla esiin tässä yhteydessä on se, voitaisiinko kohdentaa näitä välineitä paremmin, keskittyä paremmin siihen, että vähennetään siirtolaisvirtoja, jotka syntyvät epävakauden takia. Ensireaktioni olisi, että tämä ei varmaankaan ole välttämätöntä, koska näiden välineiden tavoite on vähentää epävakautta, joko poliittista tai taloudellista, ja tukea kehitystä. Jos välineiden kautta päästään toivottuihin tavoitteisiin, niin epävakauden aiheuttama muuttopaine vähenee. Tämässä on yksi yhteen yhteys. Jos kehityspolitiikka toimii, niin kehityksen puutteesta syntyvä muuttoliike tietenkin pienenee – Välineitä voitaisiin pyrkiä käyttämään tehokkaammin. Voisimme vahvistaa johdonmukaisuutta politiikan välillä, mutta tuskin tarvitsee sinänsä puhua näiden politiikan välineiden vaikutuksista yksityiskohtaisemmin, kunhan ymmärrämme ne, tiedämme, että ne ovat olemassa yleisesti ottaen. Ja toivon, että mietintönne varmasti lisää tätä ymmärrystä. Kiitos oikein paljon. Grazie molto. Kiitos kovasti. Nyt herra Bryneen esitys, olkaa hyvä. Bonjour. Uh... Huomenta. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Tretuuta ja Proveraa siitä, että kutsuitte meidät tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin kertoa teille hiukan tilanteesta Magrebissa ja siitä, minkä vuoksi maahanmuuttokysymykset ovat tärkeässä asemassa suhteessamme tähän maailmankolkkaan. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille muutamia erityistietoja, jotka selittävät sen, kuinka tärkeä tämä problematiikka on. Ja sen jälkeen kertoisin teille niistä ratkaisuista, joita olemme yrittäneet soveltaa e-, Euroopassa. Ensinnäkin on useita tekijöitä, jotka selittävät sen, minkä vuoksi Magrebin maahanmuutto on niin merkittävää. Ensinnäkin ilmeisin syy on se, että kyseessä on Eurooppa lähellä oleva alue. Alue on myös kauttakulkualue. Siitä tämän alueen kautta kulkee myös laittomia maahanmuuttajia Afrikasta ja myös itäisemmiltä alueilta Gibraltarin, Gibraltarin salmen yli Libyan kautta tulee maahanmuuttajia, jotka sitten kauttakulku alueenaan käyttävät Maghreb-maita Eurooppaan. Kohteena on siis äh, Eurooppa, noin viisi miljoonaa maahanmuuttajaa äh, Magrebista alkuperäisin olevaa elää tällä hetkellä Euroopassa. Noin kymmenen äh, prosenttia Marokon väestöstä asuu EUn alueella, joten Näille maille Eurooppa on aivan luonteva maahanmuuton kohde. Meillä on myös selkeitä humaaneja kulttuurisia suhteita Magreb-alueen ja Välimeren alueen välillä. Ja sen vuoksi Magrebin, magrebilaisen yhteisön integroituminen Eurooppaan on asia, joka on tärkeä meidän suhteissamme näiden maiden kanssa. Myös Maghreb-maissa demografinen kehitys on melko on sellaista, että että tällä hetkellä noin 55 miljoonalla arvellaan Maghreb-maiden väestön kasvavan noin 2050 mennessä, joten väestön kehitys on ongelma. Eli näissä maissa ei välttämättä ole riittävästi työllis- työllisyysmahdollisuuksia. Tämä on suuri ongelma. Tällä hetkellä ei kyetä luomaan riittävästi työpaikkoja näille ihmisille, jotka tulevat työmarkkinoille. Algeriassa, Marokossa ja Tunisiassa kymmenen vuoden sisällä vuoteen 2020 mennessä pitäisi luoda viisi miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta voisiin, voitaisiin saattaa oikean tasapainoon työttömyyden ja työllisyyden välinen ero. Eli näiden maiden tulisi noin 50 prosentilla kasvattaa työpaikkojen lukumäärää. Uusia. Eli tämä liittyy myös talouden tasapainokysymyksiin. Kun ihmisillä ei ole näkyvissä työpaikkoja tulevaisuudessa, niin tämä johtaa maastamuuttoon. Myös tulotasot, tuloerot Maghreb-maiden ja Euroopan maiden välillä ovat merkittävät. kun ajatellaan, jos lähdetään siitä, että tuloerot ovat yksi suhteessa kymmeneen Maghreb-maiden ja Euroopan välillä, niin Meksikon ja USA välillä ne ovat yhden suhde viiteen. Eli, eli voidaan arvioida, me olemme siis teettäneet useita tutkimuksia ja niiden perusteella voidaan arvioida, että noin 50 prosenttia magrebilaisista nuorista haluaisi muuttaa Euroopan unioniin. Anna Lind-säätiö on todennut, että jos Välimeren eteläpuolisille ihmisille esitettäisiin kysymys siitä, minne haluaisivat muuttaa, niin 37 prosenttia haluaisi muuttaa Eurooppaan. Eli tämä on melkoinen paine meille. Ja meidän tulisikin pohtia, että minkälaisia ratkaisuja meidän tulisi kehittää tulevaisuutta silmällä pitäen on selvää, että meillä tulisi olla globaali maahanmuuttopolitiikka. Se, tulisi kehittää sellaista EUn politiikkaa, joka pyrkisi käsittelemään maahanmuuttoproblematiikkaa sen kaikilta eri osiltaan, olipa kyse sitten työllisyyspolitiikasta, talouspolitiikasta, kauppapolitiikasta, kehityspolitiikasta tai politiikasta, joka liittyisi pikemminkin maahanmuuton kurissapitoon tai rajojen valvontaan. Euroopan unioni tällä hetkellä pyrkii kehittämään sellaista talouspolitiikkaa, naapurustopolitiikkaa, jonka avulla voitaisiin kehittää uusia työpaikkoja ja kehittää myös Maghreb-maiden omaa taloudellista tilannetta. Esimerkiksi työllisyyden ja luo, uusien työpaikkojen luomisessa tarvitaan aivan erityistä kehityspolitiikkaa, niin sanottua työllisyyden kehittämispolitiikkaa. Tällä hetkellä politiikkamme ei ole vielä riittävästi suuntautunut työllisyyden luomiseen. Sitten maahanmuutosta yleisemmin tai erityisemmin meidän tulisi kehittää sellainen lähestymistapa, joka olisi johdonmukaisempi. Meidän tulisi kehittää tehokkaampia kumppanuuksia Maghreb-maiden kanssa niin, että lähestyisimme asioita holistisesti. Meillä on tällä hetkellä yhteistyöagenda tai sopimus Libyan kanssa – Tarkoituksemme on kehittää yhteistyötä toisaalta Libyan kanssa, toisaalta Saharan eteläpuolisten maiden kanssa, niin että voidaan paremmin organisoida maahanmuuttovirtoja, jotta voidaan paremmin vahvistaa myös Libyan keinoja puuttua maahanmuuttoon, tarjota rahoitusta meidän on kiinnitettävä huomiota myös laillisen maahanmuuton hallinnointiin. Libyassa on syytä kehittää modernia maahanmuuttopolitiikkaa, kehittää sellaisia välineitä, joiden avulla maahanmuuttoa voidaan hallinnoida ja hallita. Tulisi myös pyrkiä kehittämään maahanmuuttajien suojeluvälineitä, saada aikaan sellainen järjestelmä, jossa, jonka myötä tunnustettaisiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeudet. Tällä hetkellä Magremissa on ongelmia tässä suhteessa. Usein nämä maat ovat joko maahanmuuton kauttakulkumaita tai kohdemaita. Ja tämän yhteistyön tarkoituksena olisi myös kehittää käyttää rajojen valvontaa. Sekin on tärkeä elementti, koska Maghreb mai, maat ovat myös laittoman maahanmuuton kohteina, ja se aiheuttaa yhteiskunnalle joukon ongelmia. Erityisesti Libyaa tämä koskee, mutta myös muita maita, kuten Marokkoa ja Algeriaa, jotka nekin ovat joutuneet tämän ilmiön kohteeksi. Uskoisin kuitenkin, että Libyan esimerkki on tärkeää, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme kyenneet kehittämään koherentin kattavan paketin, joka puuttuu kaikkiin maahanmuuton ongelmiin. Valitettavasti muiden alueen maiden kanssa emme ole tässä onnistuneet. Meidän tulisi kehittää riittävästi kumppanuuksia, tasapuolisia ja monipuolisia kumppanuuksia, jotka käsittelevät kaikkia näitä ongelmia. Toistaiseksi olemme korostaneet turvallisuusasioita – Olemme tehneet muun muassa takaisinottosopimuksia maiden kanssa, mutta tällainen yleisempi lähestymistapa, joka ottaisi huomioon kaikki maahanmuuton ilmiöt, niin liikkuvuuskysymykset kuin muutkin, niin sitä ei ole vielä riittävästi kehitetty. Ja sen vuoksi tietyt maat ovat hiukan vastahakoisia tekemään yhteistyötä enemmän Euroopan unionin kanssa, siis Magrabin maat. Johtopäätös meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia kehittää kunnianhimoisempaa maahanmuuttopolitiikkaa Maghreb-maiden kanssa. Kertoisin, sanoin, antaisin teille pari pohdinnan kohdetta. Ensinnäkin meidän tulisi tehdä tällaista kolmioyhteistyötä Maghreb-maiden, Saharan, Eteläpuolisen Afrikan ja EUn välillä. Ja meidän tulisi niin kehitys kuin rahoituskin, rahoituksenkin kannalta kehittää tätä yhteistyötä. Ja ihan lopuksi meidän tulisi tarkastella paitsi turvallisuuskysymyksiä, myös kaikkia muita maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä ja pyrkiä kehittämään henkilöiden liikkuvuuteen liittyvää politiikkaa, keskittyä myös tilapäiseen tai tällaiseen kiertomaahanmuuttoon, koska tällaiset kumppanuudet saisivat kaikki meidät voittamaan. Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel... Iloitiksi kirjoitin tässä juuri jotakin, siksi tässä meni hetki ennen kuin pääsin antamaan puheenvuoron Norova Pacelle. And Mr. Fiorello. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, ja Kretu, minulle on kunnia olla täällä tänään tässä tärkeässä kuulemistilaisuudessa. Totta kai maanmuutosta puhuminen – on meille tärkeä asia. Ja tänään haluaisin puhua vapaaehtoisesta ja tavallaan välttämättömästä maanmuutosta eri aloilla ja myöskin globaalista lähestymistavasta, kuten täällä on mainittu, siis holistinen lähestymistapa maahanmuuttoon. Oikeusvaltioiden periaatteita kunnioittain se on tärkeää. Ja puhuisin myöskin siitä, mitä on opittu taloudellisista ponnisteluista ja vakautta edistävistä välineistä ja myöskin vähän tulevaisuuden näkymistä. Ensimmäinen kohta, välttämätön versus vapaaehtoinen maahanmuutto. Tämän jaan tekeminen on hyvin hankalaa, kun maahanmuuttoa aiheuttavat tekijät muuttuvat. Rosenborg puhui aikaisemmin näistä push- ja pull-tekijöistä, siitä dynamiikasta, joka löytyy maahanmuuton takaa. Nämä ovat tosiasioita elämässä, eivät ainoastaan ongelmia. On puhuttu siitä, että maahanmuuttoa pitäisi katsoa laajemmin. Jos katsotaan, mistä voidaan sanoa, että kansainväliseen siirtolaisuuteen liittyy myöskin pakolaiset – sellaiset ihmiset, jotka on pakko siirretty tai jotka joutuvat siirtymään omilta alueiltaan. On katsotaan siis välttämätöntä maahanmuuttoa, niin voidaan katsoa vuoden 59 tekstiä, jossa puhutaan pakolaisista, mutta myöskin siirtymään joutuneet ihmiset. Tätä termiä käytetään usein, kun puhutaan ihmisistä – jotka eivät ole altistuneet sorrolle yksilöinä, vaan he ovat joutuneet jättämään alueensa siksi, että siellä on paljon väkivaltaa, konflikteja, luonnon tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja. Tässä voidaan ajatella niitä, jotka ovat jääneet rajojen sisäpuolelle tai ylittäneet kansainvälisesti tunnustetut rajat. Ja näiden välillä on paljon harmaata aluetta, kun ajatellaan esimerkiksi ympäristösyiden aiheuttamaan siirtolaisuuteen. Voidaan sanoa, että ympäristötekijät voivat olla myös aiheuttamassa muuttoliikettä. Usein se voi olla maan sisäistä, mutta myös kansainvälistä vieläpä pidemmällä aikavälillä. Jos ajatellaan äkkinäisiä ympäristömuutoksia, ihmiset voivat joutua siirtymään luonnon tai ihmisten aiheuttamien katastrofien takia. Tai voi olla, että he tekevät tämän valinnan, koska ympäristö on siellä kärsinyt sen heidän strategiansa elämässä ja tämä voi olla suuri vaikuttajatekijä. Ja siirtolaisuuden lisääntyminen jälleen haittaa ympäristöä, joten tämä on hyvin monimutkainen kysymys. On ihan totta, että ympäristötekijöillä on pitkään ollut vaikutus siirtolaisvirtoihin, mutta – määrät ovat kasvaneet. Jos katsotaan jotain arvioita, nähdään, että 1998-2007 2,2 miljardia ihmistä altistui katastrofeille. 1,8 miljardia edellisellä vuosikymmenellä, joten tässä on selkeää kasvua. Ja nähdään siis, että harmaata aluetta on tässä paljon. Jos katsotaan spektrin toista päätä, niin on sellaisia, jotka muuttavat ikään kuin vapaaehtoisesti, koska ei ole mitään välttämätöntä tekijää. 214 miljoonaa ihmistä, näin arvioidaan, ovat tällaisia kansainvälisiä siirtolaisia. Suurin osa on työn perässä muuttavia heidän perheitään, 90 prosenttia. Joten tämä erottelu välttämätön ja vapaaehtoisen siirtolaisuuden välillä – muuttuu yhä epäselvemmäksi. Taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat ovat muuttuneet niin huonoksi, että voi olla, että yksittäiset ryhmät haluavat lähteä hakemaan parempaa elämää toisaalla. Monia syitä voi olla lähteä sille, että lähdetään asumaan ulkomaille. Silti on haasteellista erotella eri ryhmät. Kuitenkin jako on tärkeää koska eri säännöt koskevat eri ihmisiä. Kaikilla näillä ryhmillä on jotain yhteistä. He ovat ihmisiä, heillä on oikeutensa. Tämä on tärkeä asia ymmärtää ja muistaa. Ja kun me puhumme maahanmuutosta yleisesti, niin meidän täytyy ymmärtää, että että ihmiset, jotka muuttavat maasta toiseen, joutuvat myös kärsimään erilaisesta riistosta hyväksikäytöstä. En puhu ainoastaan ihmiskaupasta, vaan esimerkiksi tuhat IOM löysi juuri tuhat maahanmuuttajaa eräästä jäsenvaltiostamme, elivät olosuhteissa, joissa heillä ei ollut vettä, ei ruokaa. Ja heidät oli houkuteltu Eurooppaan väärin lupauksin hyvästä työstä, mutta joutuivatkin hyväksikäytön uhreiksi. Äh, ihan johtopäätökseksi tähän, tähän ensimmäiseen osioon, jossa puhuimme vapaaehtoisesta maahanmuutosta. Meidän täytyy ymmärtää se, että maahan... Meidän täytyy muistaa, että on myös kielteisiä lieveilmiöitä, jotka liittyvät maahanmuuttoon, niin meidän täytyy omaksua holistinen lähestymistapa tähän asiaan. Mm, täytyy muistaa myös se että, maa, se, että maahanmuuton hallinnointiin ei ole mitään yksittäistä standardia. Meidän täytyy muistaa, että puhumme ihmisistä, joilla on oikeuksia, myös ihmisoikeuksia. And the range of... Meidän täytyy muistaa se, että tänä vuonna meillä on työntekijöiden ja perheiden oikeuksien teemavuosi, äh, ja tämä liittyy myös maahanmuutto-ongelmiin ja maahanmuuton hallinnoinnin äh, standardeiden parantamiseen. Meillä on useita oikeudellisia instrumentteja, jotka liittyvät muun muassa syrjimättömyyn yhteistyöhön, suverenisuuteen, puuttumattomuuteen, ongelmien helpottamiseen, valmistautumiseen. Monet näistä periaatteista ovat sellaisia, että niitä voidaan myös soveltaa hätäapuun. Erityisesti hätäavun antaminen on perustavaa laatua oleva asia. Täytyy muistaa, että kun puhutaan Äh, hätäavun antamisesta välittömästi katastrofin jälkeen tai myöhemminkin, niin täytyy aina muistaa tämä inhimillinen äh, tekijä ja ihmisten ihmisoikeudet. Mitä tulee humanitaariseen apuun, äh, meidän täytyy muistaa, että Olipa kyse sitten maahanmuuttajista tai muista, meidän täytyy kaikkia kohdella tasapuolisesti ja ennen kaikkea täytyy puuttua toimiin, joiden avulla voidaan ehkäistä väkivaltaa. Meidän täytyy toki aina keskittyä elämän pelastamiseen, mutta täytyy myös muistaa, että kun puhutaan ihmisten oikeuksien suojelemisesta, niin se kattaa myös muut vaiheet kuin välittämän hengen, hengenpelastusvaiheen. pelastusvaiheen on tärkeää muistaa, että, jäsen, että valtiolla on ö, velvollisuus suojella jokaista ihmistä. Meidän täytyy myös muistaa se, että kansainväliset toimijat voivat tukea valtioita näiden velvoitteessa suojella, ja YKkin näin toimii eri hankkeidensa ja ohjelmiensa kautta. Se auttaa muun muassa, se on muun muassa auttanut hiljan maahan rantautuneita pakolaisia myös konfliktitilanteissa. Se auttaa ja vahvistaa hallitusten kapasiteettia puuttua maahanmuuttoon ongelmiin humanilla tavalla. Nyt kun ihmisoikeudet ovat Euroopassakin paremmalla tolalla Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen, niin myös parlamentilla on rooli näissä asioissa. Ja sitten kolmas osio. Kun me keskustelemme ympäristön ja ympäristön heikkenemisen, ilmastonmuutoksen ja maahanmuuton välistä yhteyttä, niin olemme oppineet, että meidän täytyy poistua sellaisesta käytänteestä, jossa reagoimme katastrofeihin. Meidän täytyy mennä kohti ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämä onnistuu niin, että toimimme varhaisessa vaiheessa, suunnittelemme jo ja valmistaudumme ongelmiin. Myös maahanmuutto on otettava huomioon kehitysyhteistyöstrategioissa, aivan kuten edellinen puhuja jo totesi. Ja olemme oppineet olemme oppineet paljonkin tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tämä liittyy myös katastrofitilanteisiin. Olemme puhuneet paljon ilmastonmuutoksesta ja kehityksestä. Puhuimme Magrebista äsken. Haluaisin kertoa teille esimerkin aivan erityisestä toimesta, joka liittyy ähm, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Me olemme tukeneet Egyptin hallitusta niin, että se on voinut ähm, puuttua Niilin suistoalueen veden nousemiseen. Vuoteen 2050 mennessä vedenpinnan kohoaminen voi johtaa siihen, että miljoonat ihmiset lähtevät muuttamaan. Me olemme tehneet Egyptin hallituksen kanssa yhteistyötä, jotta voisimme parantaa ihmisten tietoisuutta äh, ja siitä, miten äh, vedenpinnan kohoaminen vaikuttaa ähm, maahanmuuttoon. Tämä on, ma, tämä on ympäristöön liittyvää maahanmuuttoa. Täällä on puhuttu myös tilapäisestä maahanmuutosta ja kiertomaahanmuutosta. Me voisimme, meidän tulisi parantaa niiden ihmisten oloja jo etukäteen, jotka nyt tällä hetkellä asuvat tällä Niilin suistoalueella. Sitten Kolumbian kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Pyrimme tarjoamaan ihmisille tilapäistä työtä ulkomailla. Pyrimme kanavoimaan apua niin, että voimme auttaa näitä ihmisiä. Tässä oli vain muutama esimerkki. Ja kun tänään puhumme maahanmuutosta Djiboutissa, on alueellinen kokous, jossa pyritään puuttumaan maahanmuuttoongelmiin Pohjois-Afrikassa, Djibouti, Etiopia, Somalia, Jemen niissä, yhdessä, niissä, näissä kaikissa maissa yhdessä keskustellaan siitä, kuinka voidaan paremmin hallinnoida maahanmuuttoa. Tämä on alue, jossa mm, laittoman maahanmuuton haaste on paha. Ja mitä voimme tehdä yhdessä? Miten me voimme yhdessä vastata näihin ongelmiin? No, yleensä meidän tulisi siis alussa jo me sanoimme, että meillä on useita vastauksia ja on aina helppo saada rahoitusta hätätapauksia varten, kriisitapauksia varten, mutta vallitsee aukko hätä, kriisin jälkeisen avun ja sitten pidemmän tähtäyksen kehityksen välillä usein myös tällainen hätäapu tulee liian myöhään siinä vaiheessa, kun toipumisvaihe on jo alkanut. Tällä tavalla ei edes ole mahdollisuutta oppia niistä kokemuksista, joita tämä äh, kriisin väli, kriisiä välittömästi seuraava vaihe on antanut. Pari päivää sitten äh, korostettiin sitä, että jos annetaan apua hätätapauksissa ilman, että kiinnitetään huomiota jatkotoimiin, niin se on vain pikemminkin vaarallista kuin avuksi. Meidän täytyy aina pitää huoli siitä, että kaikkia hätä kriisin jälkeisiä avustustoimia seuraa myös toipumisvaiheen avustus. Kiitos. Eh, l'ultimo intervento. Kiitos. Ja nyt viimeinen puheenvuoro, Enrique Mora Benavente. Thanks, hello. Kiitos. Palkituksia Euroopan parlamentille siitä, että kutsutte minut tänne. Tämä on ilo ja puheenjohtaja. Uskon, että tässä vaiheessa useimmat lienevät samaa mieltä, että maahanmuuttopolitiikalla täytyy aina olla jonkinlainen ulkopoliittinen ulottuvuus, raja, äh, tarkastukset, rajavalvonta on hyödyllistä ja välttämätöntä, mutta rajan ylittämisiä ei voi lopettaa. Ja sitten pääsy koulutukseen, ty- pariin työmarkkinoille, sosiaaliturvan pariin. Ne eivät ratkaise ongelmaa. Kehitysapu on avainpolitiikka tällä alueella, mutta jälleen sekään ei muuta trendiä lähtömaissa. Joten When we need a foreign policy, we have to, to think in, I think we have to reply. Meidän täytyy vastata kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, miten maahanmuuttoa ajatellaan ulkopoliittisesta näkökulmasta? Toinen kysymys, johon pyrin vastaamaan, mikä on ulkopolitiikan ja maahanmuuton suhde? Ja kolmanneksi, miten käytämme poli- ulkopolitiikkaa maahanmuuttokysymyksen hallitsemiseksi? Miten maahanmuutto mielletään ulkopolitiikan näkökulmasta? Puheenjohtajan ulkopolitiikassa on olennaisesti kysymys turvallisuuden ja vakauden takaamisesta ja myös EUn etujen edistämisestä. kun otetaan isät laittomat maahanmuuttovirrat huomioon, tai joskus sitä pidetään turvallisuuden ja vakauden uhkana, voimme helposti tulla siihen tulokseen, että tarvitaan ulkopolitiikkaa tämän ongelman selvittämiseksi. Mutta teen selväksi, että koko puheenvuoron aikana lähden siitä, että äh, maahanmuutto johtuu epävakaudesta lähtömaasta. Minä viittaan aina laittamaan tai säätelemättömään maahanmuuttoon. Minä olen sitä mieltä, että laillinen maahanmuutto voi olla voimakas ulkopolitiikan instrumentti. Täällä on vaikka Yhdysvaltojen ää, pyrkimystä houkutella älykkäimpiä opiskelijoita, parhaita opiskelijoita yliopistoihinsa. Ja toisaalta Yhdysvallat käyttää kovia ulkopolitiikan keinoja, mutta, mutta me olemme sitä mieltä, että Yhdysvaltain pehmeä politiikka on sen parhaimmista välineistä, mutta me emme puhu nyt tästä kysymyksestä, vaan puhumme laittamasta tai säätelemättömästä maahanmuutosta. Ja sanon, että tämä luo epävakautta ja ulkopolitiikkaa tarvitaan tähän puuttumiseksi. Mutta kaksi selkeytystä täytyy tehdä. Ensinnäkin turvattomuudella epävakaudella on eri merkitys eri maantieteellisissä ulottuvuuskonteksteissa. Esimerkiksi monikulttuurisissa maissa maahanmuutto on helpommin hyväksyttyä kuin homogeenisimmissa yhteiskunnissa. Se, mitä yhteiskunta pitää uhkana tiettynä hetkenä, ei välttämättä ole sitä toisena hetkenä. Ja sitäkin täytyy ottaa huomioon ulkopolitiikan muokkaamisessa. Toinen kvalifikaatio on, että havaitut uhat ja todelliset uhat voivat olla ja ovatkin hyvin eri asioita. Mutta ulkopolitiikassa täytyy ottaa huomioon havaitut uhat, koska sitä julkinen mielipide vaatii sitä teiltä. Äskettäin esimerkki Yhdysvalloista – Arizonassa oli hyvin erilainen reaktio maahanmuuttoon Arizonassa verrattuna Chicagoon tai Illinoisiin. Voi ajatella, että kahdessa, ei eri maassa, mutta kahdessa maailman osassa. Joten Meksikon ulkopolitiikan näkökulmasta täytyy ottaa tämä havaittu uhka enemmän kuin aito uhka. miten me ajattelemme. Me ajattelemme turvallista ja vakautta. Toinen kysymys, mihin haluaisin vastata, on maahanmuuton ja ulkopolitiikan suhde. Maahanmuutto on ensinnäkin sisäpolitiikkaa. Ryhdyt erilaisiin toimiin maassasi ongelman kanssa työskentelemiseksi. Mutta näillä politiikoilla on ulkoisia seurauksia. Ja maahanmuuton tapauksessa, ja maahanmuuton tapauksessa nämä seuraukset voivat olla valtavia. Tarvitaan ulkopolitiikkaa sisäpolitiikan seurauksien hallitsemiseksi. Maahanmuutto voi olla valtavaa. Ongelma saattaa olla iso kahdenvälinen ongelma lähtömaan, siirtymään transitomaan kanssa ja joskus koko alueen kanssa. Viime vuoden aikana olemme nähneet, että tilanne voi heiketä erittäin nopeasti vastaanottomaiden ja, ja lähtömaiden välillä. Jännityksen konfliktin lähteitä on monia. Ensimmäinen tilanne on hyvin tunnettu. Me EU-ssa tai jossakin EUn jäsenvaltiossa me syytämme lähtömaita, koska heidän mielestämme eivät tee tarpeeksi maahanmuuttovirtojen hillitsemiseksi. Ja sitten on kolkan toinen puoli. Kun lähtömaa hyödyntää ja väärinkäyttää tilannetta. Kaupallisia, kaupallisella alalla, kauppapolitiikassa, jopa strategisesti. Ja olemme usein nähneet, että tilanne voi heiketä erittäin nopeasti. Että täytyy reagoida ulkopolitiikassa nopeasti, ettei tilanne heikkene. Antanna konflikti. Hallitusten ja omien yhteiskuntiemme toiminta maahanmuuttajien suuntaan. En puhu ainoastaan yleisestä vierasvihasta xenofobiasta, vaan ihan täsmästä kysymyksestä koulutuksen tarjonta, sosiaalipalvelut, jotka seuraavat. Niitä se tarkkaan seurataan lähtömaissa tilanne täällä heikkenee sen ongelmia. Yksi esimerkki on Euroopan muslimimaahanmuuttajat. Joka, lähes jokaisessa Euroopan pääomassa on. Niihin otetaan yhteyttä islamilaisten maisten suurlähetysten taholta. Kysytään ää, ää, juul, yleisen mielipiteen suhtautumisesta islamiin ja uskonnon harjoittamiseen tämä, tätä se pitää käsitellä. Tässä on sosiaalipoliittinen ulottuvuus, mutta tässä tarvitaan ulkopoliittinen näkökulma myös. Jotta, kun asia käsitellään lähtömaiden kanssa. Muuten tilanne heikkenee. Ja sitten päinvastainen tilanne. Olen puhunut sisäisen politiikan kansainvälisestä vaikutuksesta, mutta joskus sosiaalipolitiikka on etusijalla. Otetaanpa esimerkki ulkopolitiikan vaikutuksesta. Ajatellaanpa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa. Ja se, se tapa, mitä ne käsittelevät Kosovan maahanmuuttajia, se on hyvin erilainen kuin se, miten ne käsittelevät laittomia maahanmuuttajia maasta, joka on tunnustettu. Lopuksi puheenjohtaja. Mitä käytetään ulkopolitiikkaa ja maahanmuuttoa? Jos on tilanne, jossa ajattelee, että turvallisuus on vaarassa, silloin ajattelee torjuntavaikutuksia. Mutta torjunta maahanmuuton alueella on paljon monimutkaisempaa kuin mitä normaalisti kansainvälisessä politiikassa käytetään. Tässä, tässä ei muuteta hallituksen toimia niin kuin normaalissa torjuntavaikutuksessa, vaan että satoja tuhansia miljoonia ihmisiä, jotka edistävät omaa etuaan, joiden henkeä ja oikeuksia pitää suojella. Joten tarvitaan kaikkia ulkopolitiikan instrumentteja. Ensinnäkin vapaa kauppa. Ei ole järkeä siinä, miten paljon me miten me luomme kauppaesteitä näiden maiden kanssa. Sitten suorat investoinnit, suorien investoinnin helpottaminen eurooppalaisille tämän yritysten tapauksessa näissä maissa. Ja sitten kehitysapu, ihmisoikeuksien hyvän hallinnan edistäminen. Tässä on ulkopolitiikan väline, jota täytyy käyttää. kattavat kahdenväliset sopimukset, jotka kattavat maahanmuutot, mutta myös kaikki maahanmuuttavat aspektit, ne myöskin purkavat näitä kahdenvälisiä konflikteja. Ja lähes, alueelliset lähestymistavat. Aika alkaa loppua. Mitä Saheliin? Kun minä puhun Maghribista, jos mennään vähän etelään, Sahel on alue, jossa maahanmuuttoliike alun perin lähti hirveästä kuivuudesta liikkeelle. Kollegallaan kirja maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä. Näitä ihmisiä kutsutaan ensimmäiseksi ilmastonmuutoksen ma- maahanmuuttajaksi. Tämä luultavasti oli ensimmäinen syy, mutta Vähän muuta jälkeen konfliktit alkoivat ja epävakaus tuhoavat näitä maita. Nämä maat ovat lähes epäonnistuneita valtioita, romahtaneita valtioita, mutta eivät ihan täysin. Ja se, mitä Eurooppaa tulee, on jäävuoden huippu. Vuonna 2006 vain yksi seitsemästä maahanmuuttajasta tuli Eurooppaan. Muut kuusi seitsemästä pysyvät alueella. Joten epävakauden lähteet ovat hirveät. Eli me tarvitsemme kattavan lähestymistavan Saheliin, ei ainoastaan maahanmuuton suhteen. Maahanmuuton jälkeen terrorismi, huumekauppa ovat tulleet esille. Me tarvitsemme kattavan strategian. EU laatii sitä, mutta, mutta se, että Euroopan parlamentti työntäisi tähän suuntaan, olisi oikein hyvä. Ajattelin tätä uhkaa. Grazie per il vostro contributo di Kiitoksia tästä panoksestanne ja kokemuksestanne ja tietämyksestänne. Nyt kollegat voivat käyttää puheenvuoron Lohviilään. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille asiantuntijoille. Tässä kuulimme hyvin paljon kattavaa tietoa. Herra Rosenberg, te puhuitte näistä kolmesta tärkeästä EUn maahanmuuttopolitiikan pilarista. Ja jos nyt keskustelemme ulkopolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta, niin haluaisin huomauttaa, että toinen pilari mahdollistaa laillisen maahanmuuton, ja siihen emme ole panostaneet juuri lainkaan – ja tämä aiheuttaa taas uskottavuusongelmia. Toinen asia, sekä te, herra Rosenberg että te, herra Bena Vente, puhuitte ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja linkistä pakko maahanmuuttoon. Tässä puhu, mainittiin, että 2,2 miljardia ihmistä lähtee, joutuu jättämään kotinsa ja lähtemään maahanmuuttoon ilmastokatastrofien vuoksi. Arviot ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia tästä lukumäärästä, ja mahdollisesta lukumäärästä, mutta minua kiinnostaisi se, mitkä ovat EUn lukujen pohjana. Tässä puhuttiin paljon Maghreb-maista, mutta haluaisin lisätä vielä sen, että Frontexia on Kreikan taholta pyydetty varmistamaan rajapisteen Kreikan ja Turkin välillä. Ja tämä on johtanut siihen, että huomattavasti harvemmat ilman asiakirjoja maahan pyrkivät pystyvät ylittämään rajan. Turkissa ei ole varsinaista pakolais- turvapaikkapolitiikkaa he, jos katsomme Turkin maahan, naapurimaahan Iraniin, niin 30 prosenttia sieltä tulevista pakolaisista on poliittisia pakolaisia. Tähän emme ole kiinnittäneet Jyrkan huomiota. Ja sitten Benavente, te puhuitte siirtotyöläisten perheiden asiasta ja yleissopimuksesta, joka liittyy tähän on maita, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä ja EU-ssa ja miksi arvioitte, arvioitte näin olevan. Ja sitten lopuksi Afetissakin keskustellaan mahdollisesta uudesta mandaatista Frontexin kohdalla. Ja toivon, että parlamentti voi antaa komissiolle suosituksen siitä, että koulutus ja raja asian viraston hoitaminen ottaa entistä paremmin ihmisoikeudet huomioon. Tähän asti ihmisoikeudet eivät ole mitenkään olleet virallisesti tavoitteena mukana näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Keller DV-valiokunnasta. Kiitoksia kovasti. Niin, reaktiona siihen, mitä Brunet sanoi. Olen yhtä mieltä, ja Rosenburgkin tämän sanoi, olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy ottaa maahanmuutto huomioon, kun puhumme kehitysavusta, kehityspolitiikasta. Mutta olen eri mieltä siitä, onko maahanmiitto, äh, maahanmuutto muuton kauttakulkumaiden ja varsinaisen maahanmuuton välillä tällaista yhteyttä. Eihän meidän kehitysapumme välttämättä maahanmuuton kauttakulkumaille anna rahaa ja vaikka antaisikin, niin ei se maahanmuuton syihin vaikuta. Toki täytyy keskustella strategioista, mutta vastustan sitä, että kehitysapurahoja laitetaan rajojen turvaamiseen ja valvomiseen. Pelkään, että näin juuri tällä hetkellä kuitenkin tapahtuu. Toivon, että parlamentti pitää huolen siitä, että raha käytetään niitä tarkoituksia varten, joihin ne on tarkoitettu. Sitten De Bruyker, anteeksi jos lausun nimen väärin, mainitsi vapaakauppakysymyksen, joka saattaisi auttaa kehitystä ja loisi paikallista vaurautta. No, ehkä ei pitäisi puhua vapaasta kaupasta, vaan reilusta kaupasta. Vapaakauppa on asia, jota kehittyy tasapuolisten kumppaneiden kesken. Mutta jos puhumme vapaasta kaupasta kehitysmaiden ja EUn välillä, on, on melko selvää, että EU on vahvempi kumppani. Se korjaa hyödyn ja muille sitten jää muut. Eli meidän pitäisi puhua reilusta kaupasta kyllähän reilu kauppa pitäisi sälää myös vapauden käsitteen. Sitten tämä kehityspolitiikan käsite, joka mainittiin, se on äärimmäisen tärkeä asia, koska eihän kehitysagendaamme eikä maahanmuuttoagendaakaan auta se, jos, uu, jos jäsenvaltiot vievät aseita ristiriita-alueille, konfliktialueille tai jos toimimme niin, että vaikkapa kalastus- tai maatalouspolitiikalla viemme vaurautta näiltä mailta, tai jos me te- teemme tällaisia Desertec-hankkeita, eh, eli toisaalta viemme uutta materiaalia Saharaan, mutta toisaalta energiaa tuodaan eh, Eurooppaan. Eihän tällä ole mitään tekemistä eh, sen huomioon ottamisen kanssa, millaisia seuraamuksia politiikallamme on. Sitten ihmisoikeuslähestymistapa. Ihmisoikeudet tulisi ottaa huomioon enemmän. Monissa jäsenvaltioissa on trendi lähestyä ihmisiä heidän hyötynsä kannalta, kuinka hyödyllisiä nämä henkilöt ovat muun muassa työmarkkinoiden puutteita porsareikiä täyttämään, mutta täytyy muistaa, että maahanmuuttajat ovat ihmisiä, Heillä on oikeus lähteä maasta, tulla toiseen maahan. Heillä on oikeus mm, äh, turvapaikkaan. Kun puhumme maahanmuutosta ja kehitysavusta, niin täytyy aina ottaa huomioon ihmisoikeudet. Kiitos. Mauro. Mauro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän puheenjohtajia Provera ja Kretu siitä, että he ovat järjestäneet tämän keskustelun maahanmuutosta – ja haluaisin nyt mielipiteen asiantuntijoilta esitän kysymykseen myös Bryneelle. Totesin, että Euroopan suurin ongelma ehkä nykyään on se, että e, meillä ei ole tällaista varsinaista eurovälimeristrategiaa. Tämä on aivan selvää. Barcelonan prosessin aloittamat hankkeet, välimeriunionin suhteen ovat sellaiset, että niissä ei ole sopivia välineitä eikä ennen kaikkea mitään tulevaisuuden näkymiä, jolla vastataan esimerkiksi näihin lukuihin, joita asiantuntijat toivat esiin. Ja näin esittäisin kysymyksen professori Brynelle. Hämännyin hieman joistakin luvuista, joita hän mainitsi väestön kehityksestä, ja taloudellisesta kehityksestä ja työpaikkojen luontipotentiaalista. Kysymykseni kuuluu, näyttäisi siltä, että kaksi keinoa, joita meillä on käytössämme, eli se ensinnäkin, että edistetään kasvua ja näiden maiden taloutta, tai toisaalta, että hyväksytään se, että Euroopan tulee suuria määriä maahan muuttoa, ovat sellaisia, että niillä ei ratkaista itse ongelmaa. Jos nämä Bryneen esiin tuomat luvut pitävät paikkansa, niin silloin kun näiden maiden talous lähtee voimakkaaseen kasvuun, niin kuin se jo nyt tekee, niin väestön kasvu oikeastaan mitätöi tämän talouden kasvun hyödyt. Eli me emme nykytoimillamme pysty välttämättä ratkaisemaan Marokon, Tunisian ja Algerian kaltaisten maiden ongelmia heidän omissa maissaan. Ja siksi haluaisin kysyä professori Bryneltä, mikä on se oikea sekoitus? Eli kuinka paljon meidän tulisi sallia valvottua maahanmuuttoa näistä maista, eli minkälaisia prosenttiosuuksia, ja kuinka paljon taas pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että voidaan parantaa näiden maiden taloudellista tilannetta. Koska jos ja vaikka investoisimmekin vaikka valtaisia summia Marokon kaltaisiin maihin, voi käydä niin, että syntyy kilpailu ilmiöidenkin Euroopan maiden kanssa ja ajattelen tässä lähinnä viimeksi EU-hun liittyneitä maita kuten Bulgaria ja Romania. Ja tämä taas voisi aiheuttaa euro-välimeri shakkilaudalle oiko sulun. Joten kysyn nyt Bryneltä, mikä olisi tämä oikea suhde sillä, että saataisiin mahdollisimman hyvä tasapaino näiden eri ongelman ratkaisutapojen välille. No siinäpä vaikea kysymys. Benavente voi vastata ja myös Brune ja tietenkin myös muut asiantuntijat, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Minulle esitettiin suora kysymys. Pelkäänpä, että en kuitenkaan osaa siihen vastata, liittyy siihen, miksi niin monet EUn jäsenvaltiot eivät ratifioi maahanmuuttajien ja näiden perheiden suojeluun liittyvää yleissopimusta. Tämä ei oikeastaan nyt ole minun heiniäni, mutta haluaisin kommentoida Kellerin puheenvuoroa, eli että kehitysapua ei voitaisi antaa siirtymämaille en voi olla vähempää samaa mieltä. Nämä siirtymämaat ovat myös varten otettavia maita. Sitten vapaa kauppa ja reilu kauppa. Siihen en osaa vastata. Um, merci, uh, monsieur, madame pour... Kiitos rouva kysymyksistä. Mitä tulee tähän kysymykseen avun antamisesta tai antamattomuudesta transitomaihin. Jos otetaan Libian tapaus, se on transitomaa, joka ei ole siis maahanmuuton lähtömaa. Rajaa valvonnan lisäksi, ja siihen liittyvät kommentit ymmärrän, täytyy ottaen huomioon että Libiassa puuttuu kansallinen ää, maahanmuuttajien suoja tai se tapa, miten laittamia maahanmuuttajia pidetään. Tai, ko, komission näkökulmasta vaaditaan kumppanuutta ja poliittista keskustelua. jota voi tukea teknisellä avulla tai asiantuntavalla, jota luodaan tässä maassa – tapa, jolla maahan muuttajien hakijoiden asema tur- suojellaan ja otetaan ihmisoikeudet huomioon. Euroopan unionin tehtävä on olla omistautunut tässä tilanteessa. Emme voi yksinkertaisesti sulkea silmiä tilanteelta näissä maissa. Kysymys ei ole sitä, että annettaisiin Libyalle vain rahaa Euroopan rajojen valvomiseksi. Se vähän, se vähän niukka tulkinta siitä, mitä neuvosto on pyytänyt komissiolta ää, yhteistyön suhteen. Se Marosa ja hyvä tasapaino. Kysymykseen vähän mahdotan vastata. Mutta meidän täytyy kehittää näitä kahta pilaria. Asetellaan kehitystavoitteita, Meillä täytyy tukea magreb maita sen lisäksi, että ne ovat markkina meidän yrityksille. On ilmeisiä syitä sille, että meidän täytyy kehittää maat, työllisyyttä maataloudessa, teollisuudessa. Ja tässä on tällaisia win-win-tilanteita meidän yrityksillä, jotka voivat sijoittua ja kehittyä magrebmaissa, maissa Esimerkiksi kiinalaiset ja aasialaiset tekstilialueella pyrkivät kehittämään erityisesti tekstilialueella kompanuutta. Näistä tekevät? eurooppalaiset yrityksetkin, italialaiset, espanjalaiset. Ja ne mitenkään turhaa ole ne tehtäjätä magreb maihin Siellä on kehittymismahdollisuuksia, kumppanuusmahdollisuuksia, jotka hyödyntävät molempia osapuolia, aluetta ja EUn yrityksiä. Mitä tulee laittamaan maahanmuuttoon, jos ajattelee näitä Italian ja Tunisian tai Espanjan ja Marokon välisiä työvoimasopimuksia ja nyt Ranskan ja Tunisian sopimuksia. Siinä ne vastaavat, että mahdollista kehittää laillista maahanmuuttoa, jotka lähtevät meidän EU-maiden työmarkkinoiden tarpeista – Samoin kuin siinä yhteydessä jotenkin selitän maahanmuuttajien oikeudet niille, jotka näiden maahanmuuttosopimusten puitteissa tulevat. Tällaisia polkuja täytyy kehittää intensiivisemmin. Sillä EUn markkinoilla on tarpeita. Euroopan väestökehitys on selvä. Ja tästä 2050 tarvitaan merkittävästi työvoimaa sekä ammattitaitoista että vähemmän koulutettua. Ja Maghrebin maat ovat luonnollinen kumppani laillisen maahanmuuton kannalta. Rosenburg on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Pari huomiota. Toinen maahanmuuttajien oikeuksista. Aiemmin tällä viikolla tiistaina Afrikan ja EUn valtioiden päämiehet ja hallitukset kokoontuivat Tripolissa ja sopivat uudesta Afrikka-Eurooppa-kumppanuudesta. Se pitää sisällään myös kokonaisen osion maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja työllisyydestä. Aika kiintoisa yhteen, yhdistelmä. Eli kaikki nämä samassa paketissa. Mutta tämä ei ollut pointti. Pointtini oli se, että että tällainen maahanmuutto, liikkuvuus ja työllisyyskumppanuus on asia, jonka myötä Afrikka ja EU tulevat vastedes, tästä, tästä edes keskustelemaan kumppanuuden puitteissa ihmisoikeuksista ja maahanmuutosta. Kyseessä on siis vuoropuhelu, jossa käsitellään maahanmuuttajia niin Euroopassa kuin Afrikassakin erityisesti. Ja tämä Afrikassa oleva maahanmuuttajaryhmähän on suurempi ryhmä. Tämän vuoropuhelun ja yhteistyön puitteissa keskustellaan siis myös maahanmuuttajien ihmisoikeuksista, muun muassa Libyassa ja muissakin Afrikan maissa. sellaisissa maissa, joissa ihmisoikeustilanne ehkä on uhattuna, tästä voitaisiin parantaa. Tämä on tärkeä poliittinen askel eteenpäin, ja meidän täytyy käyttää tätä pohjana tulevina vuosina, jotta voimme todellakin keskustella yksityiskohtaisemmin näistä asioista. Toinen kysymys, Lockvillerin kysymys, liittyi maahanmuuttovirtojen mittavuuteen, siis nimenomaan ilmastonmuutoksesta johtuvaan maahanmuuttoon. Kuten tiedätte, komissiolla ei sinään ole mahdollisuutta kerätä lukuja, tilastoja tämänkaltaisista maahanmuuttovirroista. Me luotamme kansainvälisten organisaatioiden laatimiin tilastoihin, keräämiin lukuihin. Näillä on paljon paremmat mahdollisuudet kommentoida siis tällaista kysymystä, mutta jos kohta meillä ei ole valmiuksia kerätä näitä tietoja, niin me kyllä vahvistamme tätä kykyämme ja noin kuukauden ajan meillä on ollut jo AKT-muuttovirtaobservatorio, 10 miljoonan hanke. 10 miljoonaa on investoitu kehitysrahastosta. Myös IOM tulee osallistumaan tähän observatorioon. Ja sen avulla meillä tulee olemaan mahdollisuus kerätä enemmän tietoa ja lukuja tästä kysymyksestä ja muista maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron kollega Kretulle loppupuheenvuoroa varten. Ah, tohtori Pace vielä. Anteeksi, en halunnut jättää teitä huomiota. Don't worry. Eh, no, I just wanted to... Ei tämä ole ongelma. Halusin vain vastata muutamaan kysymykseen. Mitä eh, maahanmuuton ilmastonmuutokseen vaikutuksen estimaatteihin tulee? Minä otin muutaman kirjan mukaan, mutta nämä voi ladata meidän sivulta ilmaiseksi. Saatte sen ilmaiseksi. Siinä viitataan myös estimaatteihin, joista kollega kysyi. Paras nykyarvio, että miljoonia nyt ja satoja miljoonia seuraavan 50 vuoden aikana. Mutta totta että me tarvitsemme näyttöön perustuvia estimaatteja, jotta lisäämme tietoisuutta, voidaksemme analysoida tätä ja toimijaksemme. Ja mitä sitten tulee laillistettuun maahanmuuttoon, kiinnitän huomiota siihen, että IOM, kansainvälinen maailmantojärjestö teki tutkimuksen Euroopan parlamentille äh, säännöllisestä maahanmuutosta 20 äh, EU-jäsenmaihin, ja siinä vertailtiin myöskin jäsenmaiden äh, maahanmuuttopolitiikkaa, mitä tulee kouluttamattomaan työvoimaan. Ja mitä tulee 20-vuotispäivään maahanmuuttajaperheiden juhlaan, niin tämä tapahtuma esittelee näitä esteitä, jotka usein eivät ole laillisia, vaan juridisia, vaan poliittisia esteitä, joihin voidaan puuttua. UNESCO on tehnyt tutkimuksen, kaksi entistä kollegaani ovat tehneet sen, ja se liittyy 27 jäsenmaahan. Ja se käsittelee kunkin maan esteitä ja vaihtoehtoja. Toivottavasti nyt en unohtanut tässä ketään muuta. Niin, haluaisin teidän näkemyksenne koskien jokaisen mantereen tai useiden mantereiden sisäistä tilannetta. Eli jonkin mantereen sisäinen maahanmuutto, maastamuutto. Esimerkiksi Afrikassa on Afrikan valtioita, joissa on maahanmuuttoa, esimerkiksi Libya. Ja tämä tilanne on syntynyt Gaddafin aikaisempien politiikkojen pohjalta, tällaisen pan-afrikkalaisen ajatuksen pohjalta. Hän on sanonut, että kuka tahansa Afrikan kansalainen on myös Libyan kansalainen. Eli tämän politiikan kautta kuka tahansa Afrikan kansalainen sai muuttaa Libyaan ja myös maan kansalaisuus oli hänelle vapaa. Ja tämä synnytti suuria ongelmia ja maahanmuuttoa pohjoiseen kohti Eurooppaa. Eurooppaa. Ja nyt esittäisin seuraavan kysymyksen. Kannattaako teistä edistää alueiden välistä yhteistyötä, erityisesti lähtömaiden osalta, infrastruktuurissa, maahanmuuttopolitiikassa, talouskysymyksissä ja niin edelleen, ja millä keinoin. Ja toinen hyvin yksinkertainen kysymys koskee tällaista pysyvää kriisin välityskeskusta, sovittelukeskusta. Kannattaako puuttua kriiseihin siis ulkoa käsin vaiko tietyn alueen sisältä. Monsieur Brunet. Thank you. Um, well, uh, on your... Niin, ensimmäiseen kysymykseen olisi todellakin hyödyllistä kehittää välineitä ja mekanismeja, tällaiseksi kolmioyhteistyöksi tiettyjen Pohjois-Afrikan maiden ja Saharan eteläpuolisten maiden kanssa, joissa muuttopaineet ovat vahvemmat. Toimintaa on jo aloitettu Pohjois-Afrikan maissa, mutta niitä täytyy vielä entisestään kehittää. Ja Euroopan unionilla on potentiaalia olla aktiivisempi tällaisessa triangeliyhteistyössä. Pohjois-Afrikan maat ovat hyvin kiinnostuneita naapureidensa kehityksestä. Maghreb-maat ovat suoranaisesti kiinnostuneita muiden naapurimaa-alueiden turvallisuudesta. Heikentynyt turvallisuustilanne Sahelissa on suora uhka näille maille – ja haluavat investoida paitsi rajojen turvallisuuteen myös välittömien naapurimaiden kehitykseen. Ja mekin Euroopan unionissa joudumme suoranaisesti turvavaikutusten kohteeksi, kun Sahelissa on turvallisuusongelmia. Siksi meillä on yhteinen etu ajettavanamme niin EU-maiden kuin Magreb-maidenkin kesken. Tulisi kehittää uusia toimia, joiden avulla näitä maita voitaisiin kehittää. Tarvitaan välineitä, joiden avulla nämä kolme maaryhmää kolme, kolme maaryhmää voisivat tehdä yhteistyötä, siis EUn maan Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maat. Ja ne välineet, joita meillä on, eivät välttämättä ihan riitä näiden haast- näihin haasteisiin vastaamiseen. Meidän täytyy kehittää innovatiivisia hankkeita joten toden tottakin paljon potentiaalia on tällä alueella. Bene, grazie molte. Kiitos. Rosenburg, vastatte tähän. Just in the same line. Ihan samoilla linjoilla. Meistäkin on tärkeää pitää Afrikan unionia avainkumppanina tässä prosessissa. Afrikan unionin koordinaation ansiosta myös alueelliset talousyhteisöt Afrikassa ovat hyvinkin aktiivisia, pyrkivät kehittämään, edistämään oman alueensa, omien alueidensa ihmisten vapaata liikkuvuutta. Heillä on erilaisia pöytäkirjoja, kokemusta ja näkemystäkin kun olemme keskustelleet eh, kumppaneidemme kanssa, niin olemme huomanneet, että afrikkalaiset pitävät Eurooppaa mallina. Jos voisivat samankaltaisia järjestelmiä kehittää kuin mitä meillä on, niin se olisi omiaan avittamaan paitsi kehittymistä, kehitystä, se tarjoaisi myös vaihtoehtoja ihmisille, jotka muuten muuttaisivat Afrikan ulkopuolelle. Jos ihminen löytää työtä naapurimaasta helposti, niin, että työntekijöiden ja, työntekijöiden ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan, niin silloin todellakin tämäkin on varten otettava vaihtoehto, joten on tärkeää auttaa näitä maita. Ja loppupuheenvuoro Kretulle. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä kiintoisista puheenvuoroista. Me olemme todella etuoikeutettuja, kun voimme kuulla tästä tärkeästä aiheesta, josta puhutaan tänään. Ja jonka kohtamme joka päivä. Haluaisin sanoa muutaman sanan näistä kolmesta tärkeästä kanavasta, jotka saavat maahanmuuton ja kehityksen liittymään toisiinsa. Ensinnäkin ihmisvirroista ja aivovuodosta sanon sen, että meidän tulisi kehittää alkuperämaissa henkilöstöresursseja niin, että ulkomailla tarvittu maahanmuuttajien tuo, tuoma tieto ei ole kotimaan vahingoksi. Sitten eh, näiden maahanmuuttajien kotimaahan lähettämät rahat, sitä tulisi käyttää kehittämisen eh, välineenä. Mauro ei nyt ole täällä, mutta meillä on Euroopan unionin sisälläkin tähän liittyviä ongelmia – Viime vuosina työmarkkinoiden vuoksi näiden kotiin lähetettyjen rahasummien määrä, siis kehitysmaihin siis lähetettävien, on kasvussa. Se on suuri ongelma. Ja kehitysnäkökulmasta meidän täytyy myös parantaa kehitysyhteistyöinstrumentteja. Esimerkiksi kehitysyhteistyö työrahastoa ja humanitaarista apurahastoa täytyy kasvattaa, jotta voidaan vastata pakkosiirtymiseen ja nälkäpakolaisiin. Tarvitaan politiikkojen tehokkuutta ja johdonmukaisuutta eri ohjelmien ja instrumenttien välillä. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, olen sitä mieltä, että meidän tulisi korostaa sitä, kuinka tärkeää on kiinnittää erityishuomiota kaikkein haavoittuvaisimpiin maahanmuuttajaryhmiin, naisiin ja lapsiin siis. Syrjimättömyysperiaatetta tulisi soveltaa kaikkiin, jotta myös maahanmuuttajanaiset voisivat menestyä työmarkkinoilla. Toisaalta maahanmuuttaja lasten täytyy saada korkean tason suojaa päästä terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Kiitoksia vielä kerran ja toivottavasti meillä tulee olemaan mahdollisuuksia vielä pitkittää tätä keskustelua. Me jatkamme keskustelua valiokunnissamme täysistunnossa ja toivottavasti voimme myötä vaikuttaa tämän asian etenemiseen. Kiitos. Kiitoksia. Nyt siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, eli keskustelun EUn Kosovon erityisedustaja Peter Faithin kanssa. Pari minuutin tauko ehkä tähän väliin. No, grazie a lei, cara collega Cretara. Buona giornata. Salve. Grazie molto, thank you very much.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, come... No niin, nyt voimme siirtyä siis seuraavaan kohtaan. Ja kuten jo ilmoitin, kyseessä on keskustelu Peter Faithin kanssa. Hän on EUn Kosovon erityisedustaja. Toivotan herra Faithin tervetulleeksi. Hän on ollut tällä valiokunnassa jo vieraana useamminkin ja se, että hän on tänään paikalla, on merkki sitä, että Kosovossa eletään äh, epävarmoja aikoja. Siellä on tulossa vaalit 12. tätä kuuta. Ja nämä ovat ensimmäiset vaalit sen jälkeen, kun maa yksipuolisesti julistautui itsenäiseksi. Maassa on äh, EUn vaalitarkkailumissio, mikä on merkki siitä, että pidämme maan toimia demokraattisina. Ja kiitämme Rafaelia siitä, että hän on tullut tänne valiokuntaan jakamaan kokemustaan ja näkemyksiään. Meitä kiinnostaa kuulla nyt välittömästi teidän sananne. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia olla tässä täällä valiokunnan edessä teidän puheenjohtajuudellanne. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia läheisestä huomiosta ja tuesta Kosovan edistykselle. Euroopan unionin erityisedustajana – Täytyy sanoa, että paikalliset kumppanimme Kosovossa huomaavat Euroopan parlamentin tuen ja sen kiinnostuksen. Ja, ja se vahvistaa selkeästi Euroopan ääntä. Tomislava presidentti Kasnitski kutsui parlamentin puhemiehen vaalitarkkailijaksi tuleviin vaaleihin ja olen iloinen, että voimme odottaa seitsemää Euroopan parlamentin jäsentä osana virallista delegaatiota äänestyspäivänä. Tämä lähettää tärkeän viestin Euroopan parlamentin tuesta demokratialle ja Kosovan demokratisoitumisprosessille. Tällä delegaatiolla tulee olemaan suuri paino kansalaisten ja alueen silmissä. Samassa hengessä teidän esittelijäni, esittelijäni Ulrika Lunacekin vierailu viime viikolla oli tervetullut signaali. Yh- yhteisellä matkalla esimerkiksi antiikkiin Krisen kaupunkiin me pystymme antamaan vahvaa, vahvan tuen viestiä, mutta myöskin välttämätöntä kritiikkiä. laajemmasta eurooppalaisesta näkökulmasta, mukaan lukien alueet, kuten kulttuuriperinnön kunnioittaminen ja vähemmistöoikeudet, jotka ovat niin olettaisia eurooppalaisille arvoille, joita me pyrimme siellä tukemaan. Vierailu herätti paljon kiinnostusta ja huomiota Kosovan lehdistössä. Tsek vieraili myös Pohjois-Kosovassa mm. osataan parlamentin sitoumuksen kaikki pyrkien Kosovon yhteiseen suuntaan. Herra puheenjohtaja, viime kaudella on tapahtunut merkittäviä kehityskulkuja Kosovossa ja sen ympäristössä. Var, varhennettujen vaalien järjestäminen, komission tulossa oleva edistyskertomus, viisumivapauden edistyminen, jatkuvat ponnistelumme – pitää huomio Serbia-neuvotteluissa. Kaikki tämä on ollut tärkeää EU Kosovan roolille. Salamme vaaleista raportoinnista, joka on tärkeää, että Kosovassa tällä hetkellä, kun Kosovan parlamentti hajotettiin, kutsuttiin koolle varhennetut vaalit – 12. joulukuuta. Ne ovat ensimmäiset vaalit uusien kasvavan instituutioiden aikana. Tämä tarjoaa tärkeän mahdollisuuden osoittaa demokratian voimistumista. Huolimatta lyhyestä aikataulusta vaalivalmistelut ovat meneillään. Vaalia koskevaa Tiedotuskampanja on alkanut. Olen painottanut, että tärkeää on, että kaikki yhteisöt osallistuvat. Ja virastoni on tukenut useampia kansalaisyhteiskunnan projekteja, joilla pyritään lisäämään vähemmistöjen äänestysalttiutta nuorten ja näkörajoitteisten. Euleksia ja KFOR ovat läheisesti mukana turvallisuussuunnittelussa Kosovan poliisin kanssa. Etyi tekee tärkeää työtä keskusvaalilautakunnan kanssa vaalien lähestyessä. Mutta Etyi ei mandattinsa vuoksi aktiivisesti seuraa tai suorita vaalitarkkailutoimia. Minun toimistani harjoittaa tällaista diplomaattista vaalivalvontaa. Yli sata diplomaattitiimiä, jotka sisältävät meidän omaa henkilöstöämme, diplomaattiedustajista henkilöstöä ja muita Pristina ja muualla. Ja ilmaisisin kiitollisuuteni jäsenvaltiolle toista. Ovat suhtautuneet myönteisesti korkean edustajan koordinointirooliin. Ja se oli merkki Kosovalle siitä, että Eurooppaan katsoo tarkkaan Kosovan vuoden demokratisoitumista. Ja me odotamme tietysti parin päivän kuluttua teidän virallista delegaatiotanne. Odotan, että seuraavassa hallituksessa on ainakin kaksi Kosovan albanialaista puoluetta – Todennäköisesti myös Kosovan serviedustajia on mukana. Jos näin käy, se tarjoaa vankan pohjan isojen haasteiden kohtaamiselle. Viestini puoluejohtajille on tehnyt selväksi, että seuraavan hallituksen täytyy olla puhdas hallitus. As we know, Kosovo and the leaders have a, an image... Kosovolaisen johdolla on imagongelma. ongelma Kosovan maine ei ole hyvä ja siihen pitää puuttua. Hallituksen pitää olla pätevä sen lisäksi, että se on puhdas. Sillä yksi perustavista haasteista on sosiaalekonomiset olot. Enemmän hidasta kasvua, julkista investointia, ne kestävät tasot. tehtävässä on kaksinkertainen alueen keskiarvoon. Kotitalouksien tulot ovat alhaiset, köyhyysaste on korkea. Tämä täytyy muuttua. Seuraavan hallituksen täytyy parantaa bisnesympäristöä, investointiympäristöä. Tämä merkitsee rakenneuudistuksia energia, kaivos ja telekomsektoreilla. Oikein varovaista kestävää, tarkkaa budjettipolitiikkaa ja erityisesti oikeusvaltion perinte- periaatteiden vahvistamista. Puhdas, pätevä, uskottava hallitus, jolla on uusi tuore mandaatti. On myös hyvä ehto edistykselle Kosovon ja EU-suhteiden paranemiselle. Ja tässä tärkeintä on EUn avustama vuoropuhelu Serbian kanssa. Vaalit merkitsevät tietysti sitä, että vuoropuhelu ei täysmittaisesti ala ennen vaaleja ja luultavasti ei ennen ensi vuotta. Mutta olen vakuuttunut, että Kosovo on valmis omistautumaan. läheisempi ymmärrys Brysselin ja Washingtonin kesken antanut kosovolaisille ja sen johdolle suurempaa itseluottamusta. Kosovan hallituksella on aitoja huolenaiheita ja punaisia viivoja, joita ei saa ylittää tämän prosessin suhteen. Mutta he tulevat hyväksymään, että tarkastellaan näitä sinisiä viivoja. Ja täytyy keskittyä aiheille, jotka aidosti omaa kansaa liikuttavat ja aiheet, jotka parantavat valtion toiminta-alueella, jossa asiat ovat jumissa. Saisimme edistystä alueella, jossa Serbian pitäisi merkittävän kulttuurisen ja sosiaalisen kytkennän vuoksi Kosovan kanssa. Mutta nyt nämä kytkennät ovat epävirallisia maanalaisia. Puheenjohtaja olen vakuuttunut, että edistys on mahdollista. Ratkaiseva kysymys maalle ja koko kansainväliselle yhteisölle on Pohjois-Kosova. Tässä on merkittäviä haasteita. Mutta kiinnitän huomiota, että Kosovassa on tapahtunut merkittävää edistystä. Viime vuonna ennustettiin, että Ivarioan eteläpuoliset vähemmistökunnat eivät toimisi ja että servit eivät ottaisi osaa, eivät osallistuisi. Mutta nämä kunnat toimivat. Servit osallistuvat. perille on vielä pitkä matka, mutta selvää, että Kosova on oikealla raiteilla. Ajatellen Gratsanitsan ja Schlepsin kantaisia kuntia, jotka kohtavat merkittäviä haasteita, mutta ne tekevät Kosovasta toimivan. Ajattelen myös keskivertoa serbiäänestäjää, joka haluaa miettiä, mitä heidän roolinsa tarjoaa heille – maanantaina tavasin uuden servi poliittisen ryhmän edustajia, jotka tulevat ottamaan kansallisiin vaaleihin osaa. He odottavat lisääntynyttä Serbian äänestysastetta. Myös pohjois muuttuu. Ja sama muutos, että olemme nähneet etelässä on mahdollista, kuin? pohjois mahdollista myös pohjois mutta asiat eivät tapahtu nopeasti tai helposti. On Kosovan serbejä pohjoisessa, jotka haluavat ottaa osaa poliittisesti, mutta heitä väkivaltaisesti pelotellaan. Ja, ja poliittilijoina ovat ne, jotka haluavat säilyttää jähmettyneen poliittisen tilanteen. On myös Kosovan serbejä pohjoisessa, jotka haluavat osallistua Kosovan talouteen, mutta joutuvat haastamaan ne rikolliset, jotka hyötyvät heikentyneestä oikeusjärjestyksestä. Vaaditaan päättäväisyyttä ja rohkeutta ja Kosovan hallitusta, joka pyrkii auttamaan servimme vähemmistöä sanoin ja teoin. Pohjois-Korean ihmiset tarvitsevat demokraattisia valintoja ja mahdollisuuksia. Tällä hetkellä niitä ei ole. Olisi epärealistista odottaa, että kaikki heti voisivat ottaa vaaleihin. Mutta granaatin heittoa ei voi sovaita ja yöllisiä pelottelusoittoja. Puheenjohtaja, ymmärrän, että eilen valiokuntanne äänesti rinnakkaisten rakenteiden purkamiseksi Kosovassa ja pidä tuota lausuntoa erittäin myönteisenä. Uskonnolliset ja kulttuurikysymykset ovat huomioon keskiössä. Ja meillä on ilo sanoa, että hiljaista edistymistä tapahtuu. Osittain siksi, että EU on toiminut fasilitaattorina ja Kreikan suunnittelas Dimitri Moskopoulos on ollut aktiivinen. Ser- Serbian ortodoksikirkon uuden patriarkan virkkaan astuminen niin, että Kosovan poliisi takaisin turvallisuuden. yhteistyössä Euleksen kanssa. An- loi myönteisen sävyyn. These historic religious sites from KFOR protection to the Kosovo... KFORin tuki Kosovan poliisille etenee vakaasti. No, Kuulemme Brisranista, Rova Lunatsakin kanssa kuulimme rohkaisevia uutisia siitä, että serbit ovat palaamassa kaupungin keskustaan. Ja ortodoksi yhteisö alkaa elpyä, kun seurakunta on palaamassa ja on mahdollista, että mukkeja on tulossa. Jolla on ratkaiseva rooli. Jolla arvot ja odotukset että mitä sitä antaa vääntöä sekä Belgradin että Pristinan suuntaan. Euroopan demokratia, turvallisuus ja talousmahdollisuusnormit eivät toimi pohjois kosovan alueella. Ja EU-lex oikeusvaltio apu alkaa muuttaa tilannetta. Pitäisi mainita myös laajemman kansainvälisen yhteisön pyrkimykset osallistua projekteihin, jotka hyödyttävät Pohjois-Kosovon sosiaalitaloudellista kehitystä based on our conversations with local people. Pitää myös mainita kansa, paikallisten kansalaisten yh, järjestöt. Nekin, jotka eivät ole ihan varmoja kasvan itsenäisyydestä, ovat kuitenkin varmoja, että he vaativat, tarvitsevat sataprosenttista turvallisuutta ja EUn auttava vuoropuhelu voi auttaa normalisointiprosessissa ja auttaa edistymistä Pohjois-Kosovassa. The chairman, it was very wisely said that the dialogue process is about Serbia and Kosovo. On erittäin tärkeää, että annamme mahdollisuuden Kosovolle ja Serbialle siirtyä kohti Euroopan unionia. Meidän täytyy otaksua molemmilta vertailukelpoisia edistysaskeleita, vaikka ovatkin eri vaiheissa tiellään, mutta mitään vapaita ilmaisia lounaita ei tule helppoja vaiheita tällä tiellä ei ole. Komission hiljattain laatima edistyskertomus Kosovosta oli erittäin tasapainoinen, realistinen arvio. Tärkeää edistystä on saatu aikaan hallinnon hajauttamisessa, vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisessa ja poliisitoiminnassa. Mutta on edelleenkin alueita, joita täyt, joiden parissa täytyy vielä tehdä työtä, muun muassa korruption torjumisessa – oikeuslaitoksen vahvistamisessa ja lehdistön vapauden täydellisessä varmistamisessa. Pristiinassa käydään läpi tärkeää oppimisprosessia. Tämä liittyy viisumin vapautuskysymykseen. Viisumin vapautusvuoropuhelu ei ole asia, ei, joka ansaitsaan, kun käyttäydytään kiltisti. Tarvitaan erilaisia teknisiä, täytyy täyttää erilaisia teknisiä vaatimuksia ja Kosovo alkaa nyt ymmärtää, että Euroopan unioni on jäsenvaltioiden yhteisö, jolla on aivan käytännönläheisiä huolenaiheita. Mutta alun perin oltiin aika yllättyneitä ja pettyneitäkin Pristiinassa tämän asian yhteydessä. He edelleen uskovat, että kansainvälisen yhteisön olisi täytynyt liikahtaa pidemmälle sen jälkeen, kun päätettiin, että itsenäisyysjulistus ei ollut kansainvälisen oikeuden vastainen. Kosovalaiset uskovat, että se, että heidän valtionsa tunnustamisen esteet ovat sellaisia, että he tarvitsivat, tarvitsisivat erityistunnustusta, erityispalkintoja, että heihin kohdennettaisiin eri standardeja kuin naapurimaihin. Hiljattain tehdyssä mielipidetiedustelussa ilmeni, että, suu, että 10 prosentilla on laskenut niiden kosovalaisten lukumäärä, jotka uskovat, että Euroopan unioni ottaa Kosovon riemumielin vastaan. Me kaikki Tiedämme, kuinka vaarallista on se, jos nationalismille ja skeptisyydelle annetaan tilaa. Emme voi antaa sijaa eristyneisyyden tunteelle ja paikallaan polkemisen tunteelle. Mutta muualla Balkanilla olemme todenneet, että silloin kun Euroopan unionin, unioni, unioni kannustimet ovat selkeät ja julkinen mielipide ymmärtää niitä, niin silloin edistystäkin saadaan aikaan. Me uskomme, että unionin ja jäsenvaltion etujen mukaista on myötävaikuttaa Kosovon edistymiseen ja vakauttamiseen, ja siksi meidän täytyy olla myönteisiä samoin kuin pragmaattisiakin. Toivon, että kyseenalaistamatta laajempia periaatteitamme, me voimme edelleenkin nähdä mahdollisuuksia tuoda Kosovo lähemmäksi eurooppalaisia puitteita. Kauppa on yksi esimerkki kysymyksestä, jossa, jonka saralla kehitys hyödyttää kaikkia Kosovoa, koko aluetta. Meidän edistää myös meidän toiveitamme siirtyä avustuksen tieltä investointien tieltä. Ja me voimme myös tehdä enemmän vähettääksemme esteitä Kosovon vienniltä. Me, eurooppalainen perhe, meidän täytyy olla johdonmukaisia, kun välitämme viestejämme. Meidän täytyy esittää selkeää kritiikkiä Kosovon kaltaista maata kohtaan, mutta meidän täytyy myös olla selkeillä vesillä omien poliittisten politiikkojemme suhteen, koska Kosovon kaksi miljoonaa kansalaista ovat kuulolla, kuuntelevat meidän lupauksiamme ja ö, kritiikkiämme, ottavat ne vakavasti. Hyvä puheenjohtaja, Kosovo ei enää ole turvallisuuskysymys, se on kehityskysymys. Sen täytyy kehittää hallintoaan, talouttaan ja yhteiskuntaansa. vaalien jälkeen se odottaa taloudellista edistystä ja eurooppalaista edistystä. Ehdotan ja väitän, että meidän tulisi olla valmis ö, ottamaan tilaisuudesta vaarin. On sekä Kosovon että eurooppalaisten etujen mukaista se, että Euroopan unioni on, unioni on Kosovon tärkein kumppani. Olen vakaasti vakuuttunut siitä, että Kosovo voi olla ja tulee olemaan menestystarina myös Euroopan unionille. Haluan kiittää teitä siitä, että sain tämän kutsun Tänne on ollut suuri kunnia jälleen kerran saada puhua teille. Ja haluaisin myös kiittää teitä siitä, että jatkuvasti kiinnitätte huomiota Kosovon kysymykseen. Nyt odottelen teidän kommenttejanne. Kiitoksia. Bene, abbiamo una lunga lista di interventi. No niin, meillä onkin täällä pitkä puheenvuoropyyntö, luettelo ja ensin Lunacek esittelijänä saa puheenvuoron. Uh, let me start with thanking Mr. Fate for this. Kiitoksia puheenjohtaja uh, tästä puheenvuorosta. Olen kyllä ihan täysin samaa mieltä uh, puhujan kanssa, erityisesti kun puhuitte EUn roolista ja siitä, mitä kerroitte kentällä tapahtuvista asioista. Olen iloinen, että kerroitte vierailusta. Tämä vierailu, jossa me molemmat olimme läsnä, oli hyvin opettavainen, oli kiintoisaa nähdä, että moskeijaa uudistetaan, myös ortodoksi pappi, kun hän käy maassa. Ihmiset tervehtivät häntä ja on kaiken, ilmapiirissä on selvä, selkeästi toivoa siitä, että saataisiin vanha, kun on Kosovo kolmikielinen, siellä puhutaan myös turkkia, joten kyllä toivonkin ilmauksia, toivon ilmapiiri oli selvästi läsnä. Me myös kokoustimme kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa, muun muassa henkilön kanssa, joka järjestää filmifestivaalin joka vuosi Pristinassa. Siellä on vanha jugoslavialainen elokuvateatteri, jota nyt restauroidaan, jotta siellä voitaisiin järjestää näitä elokuvafestivaaleja. Ja keskustelimme pormestarin kanssa ja pormestarikin sanoi, että kaupungin historiankin kannalta olisi tärkeää re- renovoida, remontoida vanha elokuvateatteri sen sijaan, että rakennettaisiin uutta. Joten toivotan, että tämä, seuraavan kerran kun menemme paikan päälle, niin näemme, voimme mennä katsomaan vaikkapa elokuvan vanhassa elokuvateatterissa, mutta jos nyt palaan näihin vähemmän kepeisiin asioihin. No eihän tämäkään ollut helppo, mutta Haluan kiittää siitä, että puhuitte viisumidialogista, että korostitte kuinka tärkeä tämä asia on EUn ja Kosovon suhteelle tällä hetkellä. Nyt ja aiemminkin olen saanut sellaisen vaikutelman, ja mielipidemittaukset vahvistavat tämän, että Erityisesti nuoret ihmiset kokevat, että ovat yhä eristyneempiä. 15. joulukuuta alkaen kosovolaiset tulevat olemaan ainoa ryhmä, jotka eivät voi matkustaa vapaasti. Ei tätä nyt tarvitse toistaa tänään. Puheenjohtaja tässä pyytää jo puhumaan lyhyesti. No, joka tapauksessa. Ihmiset myös pelkäävät näitä kaksinais, tällaista kaksinaismoraalia, mm, joten haluaisin esittää kysymyksen onko, oletteko kuullut hi, hiljemmin tilanteesta neuvostossa? Eilen kuulimme Belgian, Belgian ulkoministeriä, puheenjohtajavaltion edustajaa. Hän aika vankasti sanoi, että meidän täytyy myydä tätä ajatusta Euroopan suurelle yleisölle, jos haluamme Kosovaa tuoda lähemmäksi Eurooppaa hän lähettää retkuen paikalle ensi viikolla, joten toivottavasti se voi aloittaa viisumivuoropuhelun. Sitten vaaleista. Kiitoksia, että sanoitte selvästi sen, että seuraavan hallituksen täytyy olla puhdas hallitus. Paljon taas pelätään, että ääniä peukaloidaan, että ihmiset äänestävät kuolleiden tai ulkomailla asuvien henkilökorteilla, henkilöpapereilla ja niin edespäin Te puhuitte ö, vahvoin sanankääntein ja myös mekin tulemme olemaan paikalla EPn e vaalitarkkailumissio, mutta myös muiden viranomaisten, jotka ovat paikan päällä, täytyy tehdä selväksi se, että toisin kuin vuonna 2007 ja 2009, jolloin ääniä laskettiin väärin, peukaloitiin äänestystuloksia, niin tällä kertaa näin ei pidä tapahtua. Jos petosta tapahtuu, jos tapahtuu niin, että ihmiset eivät luottaa siihen, että heidän äänensä lasketaan reilusti, niin sillä tulee olemaan vaikutusta myös Kosovon EU-mahdollisuuksiin. On, täytyy, on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, tai että heillä on sellainen tunne, että kyllä me voimme äänestää. Siellä on paljon EU-mielisiä henkilöitä, jotka varmasti, puolueiden jäseniä, jotka varmasti pääsevät parlamenttiin. Mutta on myös sellaisia, jotka edustavat muunlaisia näkemyksiä, mikä on vaarallista. Joten on vaara tietysti, että tulee tällaista nationalistisempaa meininkiä. Mainitsitte myös energiakysymyksen. Kosovossa edelleenkin syydetään tuhkaa ilmakehään. Kosovon lämmityslaitosta, energialaitosta ei ole vieläkään suljettu. Tällä hetkellä kaikki hankkeet ovat jäissä Maailmanpankin vuoksi uusi laitos ei ole ehkä ekologisesti parhain mahdollinen, mutta parempi se on kuitenkin kuin tämä Kosovo A. Ja sitten pohjoisesta EULEX tekee hyvää työtä paikalla. Demanjak, kiltä olemme kuulleet, että hän on erittäin sitoutunut, jopa sitoutuneempi viemään asioita eteenpäin kuin edeltäjänsä. EULEXissa on nyt tällä hetkellä kuusi henkilöstön jäsentä, jotka jopa asuvat itsekin pohjoisessa, tarkkailevat tilannetta. Tiedän, että pohjoisessakin on serbejä, jotka haluavat äänestää. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että millä tavalla Tadic vaikuttaa Belgradin hallitukseen tässä Serbia-kysymyksessä? Minulla ei, minulla ei tullut kauhean hyvää näkemystä tästä asiasta. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Kukan. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Kosovon analy- tilanteen analyysistä. Se oli tasapuolinen ja objektiivinen ja arvoista myös työtänne paikan päällä. Tilanne on hankala. Työtehtävä on erittäin vaativa. Vastuu on suuri. Olen esittelin ja teidän kanssa samaa mieltä, että tärkeä kysymys Euroopan ja unionin ja Kosovan välillä on viisumivapaus. Eli mitä pikemmin komissio aloittaa vuoropuhelun tästä, sitä parempi. Kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö kosovalaisia syrjitä muiden alueen maiden kansalaisia sen verrattuna. Tiedän, että vapauskysymys on hankala, mutta jotain tarvitsisi tehdä. Tässä nyt Kosovan tilanne on monimutkainen ja muuttuu ihan hankalammaksi. perinteisissä puolueissa tapahtuu vähän sisäistä kehitystä. Tilanne on vaikea monessa suhteessa. Meillä on useampi kysymys. Ensinnäkin liittyen mahdolliseen äänestysasteeseen erilaista spekulaatiota kuuluu. Mikä on teidän arvauksenne? perustuen vaalikampanjaan. Serbian osallistuminen vaaleissa. Esittelijä kysyi siitä, kommentoi tästä vähän. Voisitko sinä vähän enemmän, miten te mielette Serbian osallistumisen Kosovan instituutioihin? One uh, question which I don't know how... Yksi kysymys. En tiedä, miten ilmaisisin sitä, mutta kysyä sen vähän poliittisesti epäkorrektisti, mutta parempi kysyä kysymys nyt kuin myöhemmin. Ja se liittyy vaalien säännönmukaisuuteen. Me arvostamme kovasti tätä diplomaattista vaalivalvojakuntaa ja Euroopan pientä, mutta edustavaa delegaatiota. Mutta kun ei ole perinnettä jossa normaalit kansainväliset vaalitarkkailut osallistuvat paikalla. Kun niitä nyt perinteisiä tarkkailijoita ei ole, niin voiko Albanian skenaario uusiutua? Me, jotka olemme Albanian kanssa tekemässä, tiedämme, kuinka hankalaa tämä on. Miten me voimme saada takeita, että näin ei tule käymään? Koska olemme täysin samaa mieltä, että vaalien jälkeen Kosovo tarvitsee hallitusta – joka tulee täysin keskittymään vaikeisiin kysymyksiin, joita maassa on. Kaikenlaiset kiistat, mitä vain. Jopa sitä välillä Vaikka vaikeuttaisivat tilannetta. Jos vaalien jälkeen tulee vielä tällaisia juridisia pulmia solely and fully concentrate on the addressing the situation in the country and suggest Hallituksen täytyy löytää ratkaisua työttömyyteen kaikkiin mainitsemoinnille kysymyksiin. Mitä ehdotuksia teillä olisi tähän liittyen? Kiitos. Grazie. Volevo fare... Kiitos. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Se koskee maan laillisuustilannetta. Tiedämme, kuinka tärkeää rikollisuuden vaikutus on eri Kosovon yhteiskunnan aloihin ja myös muualla. Miten rikollisuus näkyy politiikassa ja taloudessa ja eri suhteissa. Haluaisin tietää, mikä tilanne on nyt verrattuna aikaisempaan. Ja viimeinen kysymys. Mikä on serbiyhteisön suhtautuminen vaaleihin? Ovatko he osallistuneet niihin vai onko tässä ollut jotakin vaalikampanjan aikaisia ongelmia? Seuraavaksi Panzeri. Kiitos puheenjohtaja. En mitenkään salaa ja kiitän teitä siitä, että tulitte tänne. Että kyllä kuvasitte tilannetta realistisesti, mutta silti suhtaudun Kosovon nykytilanteeseen skeptisesti. edistys tapahtuu aivan liian hitaasti sekä sosiotaloudellisesti että oikeusvaltion näkökulmasta, samoin rikollisuuden parantamisessa ja oikeudellisen ja poliittisen vallan erottamisessa toisistaan. Ja Pohjois-Kosovon tilanne, vaikka hidasta kehitystä onkin ollut, niin tilanne on edelleen todella huono. Kosovon julkisella mielipiteellä on tietty suhtautuminen EU-hun, euroskeptismi valtaa alaa. Ja tämä voi tuoda mukana, kuten sanottiin, nationalismia. Ja ehkä ongelma on se, että... Ja tähän haluaisinkin saada näkemyksenne. Tähän liittyy, liittyy tiettyä ristiriitaa. Esimerkiksi Siis kaikki mietinnöt, joita olemme laatineet Euroopan parlamentissa, kuvaavat tätä. Ja on viisi EU-valtiota, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa. Ja mielestäni tässä kiinnitetään liikaa huomiota viisumikysymykseen. Kyllähän nekin ovat tärkeitä, mutta kun vaaditaan parempaa avautumista ulkomaailmaan, niin tarvitaan samalla myös onnistuneempaa politiikkaa Kosovossa. Ja oletteko yhtä mieltä näistä kysymyksistä. Ei tässä nyt tarvitse olla liian skeptisiä, mutta oletteko samoilla linjoilla kanssani? Ja haluaisin esittää seuraavat kysymykset. Mitä tulee Ashtonin aikaan saamiin myönteisiin kehityskulkuihin, joita ei suoraan sanottuna ole kovinkaan paljon, niin sanotaan, että hän on pystynyt samaan aikaan tilanteen, jossa Serbian ja Kosovan viranomaiset käyvät jälleen vuoropuhelua keskenään. Tämä on tietenkin hyödyllistä kaikkien maiden kannalta, mutta valta-ala ajatus siitä, että Serbia, itsenäinen Serbia, voisi liittyä EU-hun ennen Kosovoa. Mutta miten tämä vaikuttaa Kosovon mahdolliseen kehitykseen? Ja Toiseksi kävin hiljattain vierailulla kuntavaalien aikaan tuossa maassa ja havaitsin silloin, että silloin oli hyvin hankala yhdistää EU, NATO, muut yhteistyökumppanit, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, enkä näe mitään suurta edistystä tapahtuneen. Toimet ovat hyvin moninaisia, kun taas ehkä tarvittaisiin tällaista yhdennetympää lähestymistapaa. Ja lopuksi haluaisin kuulla teiltä, ovatko parlamentin vaalit, jotka toivottavasti siis sujuvat avoimuuden hengessä, ovatko ne sellaisia, että poliittiset voittajat kantavat myös paremmin poliittista vastuuta vaalien jälkeen? Kiitos. Seuraavaksi Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia lähettiläs tästä erittäin johdonmukaisesta, hyvin rakennetusta esityksestä. Vaan lausuntoni teki minun todella vaikutuksen. Se oli hyvin kiintoisa. Kaksi kysymystä. Toinen liittyy poliittisiin kysymyksiin, toinen, toinen poliittisiin, toinen taloudellisiin kysymyksiin. Voisitteko kertoa meille enemmän Kosovon ja naapurimaiden poliittisista ja taloudellisista suhteista. Puhuimme jo Serbian kanssa ähm, voimassa olevista suhteista, ne ovat tietysti hankalia, mutta mikä on tilanne muiden naapurimaiden kanssa? Minua erityisesti kiinnostaa Albanian ja Kosovon väliset suhteet. Toinen kysymys, joka liittyy talouteen. Te puhuitte Kosovon taloudellisesta tilanteesta, ja se oli aika synkkä, pessimistinen kuvaus. Puhuitte investointien tarpeesta. Tässä hiljan keskustelin erään poli- puolalaisen poliisin kanssa, joka oli viettänyt muutaman vuoden Kosovossa. Ja hän sanoi, että hän ei oikein tiedä, kuinka valtio voi jäädä henkiin, kuinka se voi toimia, missä on kansan tulon lähde. Joten Haluaisin tietää, mitkä, näke, mitkä teidän näkemyksenne ovat talouden henkiinjäämisestä. Kiitos. Vielä yksi puheenvuoropyyntö Tanakilta. Uh, Mr. President. Puheenjohtaja, korkea edustaja. Minä olin äskettäin kasavassa myös. Ja joitakin huolenaiheita, joita kollegat ilmaisivat. Minulla on spesifimpi kysymys. Se liittyy siihen, että olen Montenegron esittelijä, mutta kysymys pätee muihinkin naapurivaltioihin. On, on joko äh, romaani, äh, egyptiläis ashkani väestön henkilöitä, joilla ei ole henkilöllisyysdokumentteja. Mitä hallitus tekee, äh, ja jotka ovat paikaltaan siirtyneitä, mitä hallitus tekee heidän paikalle palulleen. Ei ole paljon toivoa, että servit palaisivat suuressa luvun, mutta jotkut muut voisivat palatakin. Mutta mitä näille Rooma, niin sanotulle egyptiläisille ashkaneille voi tehdä? Un altro intervento, bene. A lei le... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voisitte vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and, and thank you. And, and... Kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille kysymyksistä ja laajasta osoittamastanne tuesta. Yrittäisin rakentaa nämä vastaukseni niiden otsikoiden mukaisesti, jotka alkuperäisessä esityksessänikin yksilöin. Nythän siis keskitytään tuleviin vaaleihin ja useita kysymyksiä estettiin siitä, kuinka vaaleihin valmistaudutaan, miten ne viedään läpi ja mitkä ovat todennäköiset tulokset. Toiseksi, minkälainen tulee vaalien jälkeinen tilanne olemaan, mitä hallitus tekee poliittisten prioriteettiensa osalta, miten talouteen tulisi puuttua ja sitten viisumeista vielä muutama sana. teemme voitavamme lähettääksemme sellaisia viestejä, että näitä vaaleja tullaan kyllä tarkkailemaan hyvin tiukasti. Kansainvälinen yhteisö siis tulee tarkkailemaan niitä. Kun sanon, että me haluan täsmentää, että teen yhteistyötä USA kanssa, joka myötä vaikuttaa resurssein tähän tarkkailuponnistukseen. Kaiken kaikkiaan kansalliset, paikalliset kansalaisjärjestöt, muun muassa Demokratia ja Democracy and Action kansalaisjärjestö to, tekee yhteistyötä. Me te, meillä on siis EUn ponnistuksia, amerikkalaisten ponnistuksia. Kaikki nämä tuovat muassa noin 5000 ihmistä äänestyspaikoille valvomaan ja tarkkailemaan vaaleja. Me tarkkailemme paitsi äänestyspaikkoja, me myös tarkkailemme sitä, miten äänilippuja sisältäviä laatikoita kuljetaan laskemispaikalle. Me tarkkailemme sitä, kuinka äänten laskenta sujuu. Ja sitten otamme huomioon myös sen, millainen on valitusmenettely. Komissio tulee lähettämään kolme eksperttiä, jotka jo tällä hetkellä kehittelevät alustavia analyysejään siitä, miten vaaleja valmistellaan niin, että kaikki juridiset näkökulmat ovat kunnossa ja näiltä asiantuntijoilta olen ymmärtänyt, että heidän arvionsa on yleisesti ottaen myönteinen. Tulisi muistaa se, että äänestysrekistereitä ei ole päivitetty, äänestysluetteloita, ja tämä johtuu siitä, että vaalit päätettiin järjestää hyvin lyhyellä varoajalla, mikä johti siihen, että listoilla on enemmän ihmisiä kuin mitä on ihmisiä hengissä tässä maassa. Joten kaiken tämän vaikutus tulee olemaan se, että äänestys prosentti tulee olemaan ehkä eri kuin mitä tilastot, tilastojen valossa on nyt odotettavissa. Ihmiset, jotka ovat jo menehtyneet, kuolleet, heidät täytyy eliminoida listoilta, mutta siitä huolimatta listojen mukaan emme vielä näe ihan täsmällistä kuvaa oikeasta tilanteesta. No, äänestysprosentti voi olla ehkä 50 prosenttia tai ehkäpä enemmänkin. Kuten tiedätte, moni asia riippuu myös säästä. Selvää on myös se, että mitä Serbien ääniin tulee, voimme otaksua, että äänestysprosentti joen eteläpuolella on aika merkittävä. Varmasti vähintään sama kuin viime vuoden kuntavaaleissa saattaa olla merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2007 vaaleissa. Mitä Serbien äänestysprosenttiin pohjoisessa tulee lisäyksenä siihen, mitä jo sanoin, sanon, että olen pahoillani siitä, että rinnakkaiset rakenteet, rinnakkaispormestarit ovat nyt peräänkuuluttaneet äänestysten, äänest, vaalin boikotointia. Tämähän ei ole ollenkaan meidän toivo, toiveidemme mukaista. Te lienette yhtä mieltä. Ja presidentti Tadicin lausunto viime huippukokouksessa. hän sanoi, että jos realiteetit kentällä muuttuvat, niin se tarkoittaa Pristinan kanssa käytävän vuoropuhelun päättymistä. Tämä on vähän yllättävää, koska realiteetit kentällä – ovat asia, jota kansalaiset vievät eteenpäin, ei hallitus. Ja tämä on tärkeää. Euroopan unioni, unionille tämä on selkeä asia. Jos kansalaiset haluavat viedä eteenpäin demokraattista muutosta esimerkiksi Pohjois-Kosovossa, niin ei yhdenkään hallituksen tule pistää kapulaa rattaaseen. Toivottavasti olette yhtä mieltä. Eli pohjoisessa tältä osin ehkä tullaan pettymään. Sitä suuremmallakin syyllä, koska kun nyt ajatellaan tilannetta pohjoisessa, niin tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka mielellään jopa perustaisivat uuden poliittisen puolueen. Sen johtajaa äh, vasta kohtaan tehtiin hyökkäyksiä äh, ja hänen perhettään kohtaan tehtiin hyökkäyksiä kolmesti. Tämä ei ole hyväksyttävää. Asian täytyy muuttua. Äänten laskentaan ei pitäisi peukaloida, mutta Kosovon ja Albanian poliittisen yhteisön poliitikkojen ei tulisi alkaa puhua petoksista jo ennen kuin sellaista tapahtuu. Siitä tulee tällainen itseään toteuttava profetia, huono ilmapiiri. Se kirvoittaa vääränlaisia keskusteluja ja saattaa viedä asiat ihan väärin, väärille jengoille. On myös poliitikkoja, jotka esittävät lupauksia, jotka täysin tä, tietävät, että niitä ei voida pitää. 30 prosentin tai 50 prosentin palkankorotuksia lupailevat. Me kaikki tietävät, että olisihan se mukavaa, mutta ei siihen ole kellään varaa. Ei ainakaan, kun katsotaan Kosovon kaltaisen maan budjettia. Kaiken kaikkiaan vaalien, vaaleihin valmistautumisesta puhuttaessa voidaan sanoa, että ollaan oikeilla raiteilla. Toistaiseksi ei ole mitään merkkiä siitä, että sääntöjen vastaisuuksia tai petoksia tulee. kaikkein suurin Kosovon, toiseksi suurin Kosovon puolue LDK on jo saanut uutta pontta. Sillä on uusi poliittinen johto. Kampanjasta tulee tällä tavalla tasapuolisempi. Tietysti kiusaus te- epäsäännönmukaisuuksiin, sääntöjen vastaisuuksiin kasvaa sekin. Ja kun nyt katsotaan, minkälaisia kokemuksia tuli kuntavaaleista, niin niiden perusteella toivon, että nämä vaalit nyt ihan täyttävät kaikkein korkeimmat kansainväliset standardit. Ja toivon, että teidänkin valtuuskuntanne voi mitä pikimmiten äänestyspäivän jälkeen tehdä selkeän arvion tilanteesta. Sitten puhuisin siitä, mitä uuden hallituksen tulisi tehdä. Täällä esitettiin kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti talouteen. Talouden täytyy nojautua ö, suhteellisiin etuihinsa. Kysymys kuuluu, mitä nämä edut ovat. Kosovolla on paljon nuoria ihmisiä, jotka ovat halukkaita – toimimaan talousjärjestelmässä. Palkkatasot ovat suhteellisen alhaiset. Kosovolla on luonnonvaroja, mineraalivaroja. Sen maantieteellinen, se on maantieteellisesti sijoittautunut Euroopan kaakkoiseen ydinosaan, joten ei ole mitään syytä – olettaa, että Kosovon talouden olisi mahdotonta kasvaa. Kyllä se aivan hyvin voi saavuttaa sellaiset tasot kuin muuallakin Euroopassa on, mutta se vie aikaa. Yksityistämisen, yksityistymis, yksityistämisen täytyy mennä eteenpäin sähkö- ja energiasektorilla, ja komissio vahtii kyllä myös vanhan Kosovo A-voimalaitoksen ympäristövaikutuksia. Sen sulkemista on pyydetty. Tulevina vuosina se tulisi sulkea. Ja otaksun, että yksityistäminen etenee. Siten, että lopulta rakennetaan uusi Kosovo seeksi nimitettävä voimalaitos tulevina vuosina. Suhteet naapurimaihin. Olen jo käsitellyt Serbia-suhteita. Albania-suhteet ovat, kuten voidaan olettaa, hyvin läheiset myös talouden saralla. Albania on erittäin tärkeä kumppani Kosovolle. Se tukee Kosovoa monin tavoin myös poliittisesti ja pyrkii tulemaan tunnetummaksi maailmassa. On useita, näiden maiden välillä on useita kaupallisia linkkejä. Valitettavasti on myös laittomampia linkkejä, sellaisia, joita täytyy kyllä valppaasti seurata. Ihmisten liikehdintä on aika laajaa ja kosovolaisilla on mahdollisuus saada Albanian passi. Ainakaan jos viisumi vapauskysymys kysymyksessä ei mennä eteenpäin. Minä olen yhtä mieltä puheenjohtaja teidän kanssanne ja myös Pantserin kanssa – Olen yhtä huolissani kuin te rikollisuuden korkeasta tasosta. Meidän ei pitäisi kuitenkaan ylidramatisoida tätä asiaa, ei tämä ole mitenkään ainutlaatuisesti Kosovon ongelma, valitettavasti rikollisuutta on muuallakin alueella. Meillä on oikeusvaltiomissio. Siinä on noin 2000 kansainvälistä henkilökunnan jäsentä ja se valvoo ja antaa neuvoja poliisille, juristeille ja muille oikeuslaitoksen tahoille valvoa tilannetta. Ei, vaikka oikeuslaitosta täytyy mitä pikimmiten vahvistaa, edistystä on kuitenkin saatu aikaan. Tämä on suuri EU-investointi. E Ei riitä se, että pahoitellaan Kosovon instituutioiden puutteita ja heikkoutta – kun samanaikaisesti kuitenkin tiedämme investoivamme paljon suurimpaan siviilimissioomme, jonka, jota kutsutaan EU-leksiksi. Ja olen jatkuvasti yhteyksissä tämän mission päähän johtoon. Kehotan parempiin tuloksiin. Vetoan, että tehdään enemmän tutkimuksia ja syytetään asetetaan syytteeseen korkean tason rikolliset. Ja peräänkuulutan myös sitä, että EU-lex olisi enemmän läsnä Pohjois-Kosovossa. Ja voin todeta, että minä olen kyllä roh- kovasti rohkaistunut siitä, kuinka EULEXin korkein johto toimii. Minusta se on rohkaisevaa. No sitten tämä euroskeptisismi kaiken tämän tuloksena, mihin Panzer viittasi. No, onhan sitä, mutta selventäisin hiukan sitä, mitä jo aiemmin sanoin. Joku ymmärsi, että EU-tuki, EU-suosio olisi mennyt 10 prosenttiin. Ei, se on 10 prosentilla vähentynyt, eli se on nyt 60 prosentissa. Se on ehkä vähän rohkaisevaa ja toivoa herättävämpää mutta emmehän me halua, että tällainen trendi tietenkään jatkuisi. Ja nytpä tulenkin viimeiseen puheen aiheeseeni, eli viisumivapauteen. Pidättäytyisin nyt sanomasta mitään sellaista, joka saattaisi johtaa siihen, että astuisin tästä asiasta toimivaltaisten komissaarien varpaille. Tämä on aika arkaluontoinen kysymys jäsenvaltioille, ymmärrän tämän. Mutta itse olen sitä mieltä, että kai hinnalle millä hyvänsä meidän täytyy olla johdonmukaisia viesteissämme. Yhtenä päivänä yksi komissaari sanoi yhtä, toinen komissaari toinen päivänä toista. Yhden jäsenvaltion sisäasiaministeri sanoi yhtenä päivänä yhtä, toisena päivänä saman jäsenvaltion ulkoasiaministeri sanoo toista. Ei niin, ettäkö asiat jatkuvasti vain mutkistuisivat. Ja ymmärretään myös se, että alueella ymmärretään myös se, että EU-jäsenyys ei ole mikään automaattinen prosessi, mutta ne, mutta on selvää, että jos lähetämme sellaisia merkkejä, jotka eivät ole yhteneviä, niin ne kyllä aiheuttavat epävarmuutta alueella. Chanak, ja tämä on viimeinen vastaukseni niin, Tanoki lähti, mutta hän kysyi romaanien, ashanien ja Egyp- Egyp- egyptiläisten tilanteeseen. Heitä on pakko siirretty. Vastauksena sanoisin, että hallitus kehittelee integrointisuunnitelmia kotiseuduilleen palaaville ihmisille. Tästä on keskusteltu komission kanssa – ja voin todeta, että komission kanssa on tehty sopimus ja Kosovon instituutiot ovat täyttäneet ne vaatimukset, joita heiltä on pyydetty. Koko tämä kotipaikalle palaamisprosessi, olipa se vapaaehtois- tai pakkosiirtoon liittyvää, on hankalaa ja tuskallista, koska talouden sektorilla ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Erityisesti romaanit ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa. Mutta yleisesti välittäisin sen viestin, että minä, koska olen läheisissä yhteyksissä muiden johtavien kansainvälisten Kosovassa toimivien henkilöiden kanssa, muun muassa USA-edustajan kanssa. Minä ja nämä muut tarkkailemme tilannetta päivittäin, annamme neuvoja ja pyrimme pitämään huolen siitä, että vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan jatkuvasti. Ja omalta osaltani, kun tämä tehtäväni vielä jatkuu, aion pitää tätä kysymystä painopisteenä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta ja kattavasta esityksestänne. Ja jäämme odottamaan seuraavaa tapaamistamme, jossa käsittelemme Kosovan tilannetta uudelleen. Kiitos. Thank you. Thank you. It was very interesting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 No niin, nyt Monika Luis Makovein mietintö, joka käsittelee Moldovan vaalien tarkkailumissiota. 28. marraskuuta järjestettiin Moldovan vaalit ja parlamentti lähetti paikalle neljä vaalitarkkailijaa. Vaalit sujuivat rauhanomaisesti – moni napaisessa hengessä ja kunnioittaen eurooppalaisia kansainvälisiä sääntöjä. Valtuuskuntaamme johti Makovei. Ja hän ystävällisesti suostui nyt kertomaan meille matkan päätelmistä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos. Puheenjohtaja viime sunnuntaina Euroopan parlamentti seurasi Moldovan vaaleja. Meitä oli neljä jäsentä ja kiitän kaikkia kollegoita, jotka olivat mukana. Ja kiittäisin sihteeristöä tuesta ja avusta paineenalaisessa tilanteessa. Me olimme kolmella kyllä yhdellä vaalipaikalla sekä Kishinjavissa että ministeri ulkopuolella ja Gagausian alueella – I would like to refer briefly our... Ja kertoisin lyhyesti lainmukaiset, transparentit, reilut vaalit, ammatillisesti valmistellut nämä edistymistä edellisistä vaaleista, radio ja TV on tämmöinen tasapainoisesti, vaali, lautakunta toimii avoimesti, reilusti, ammattimaisesti ja jokainen istunto oli julkinen lehdistö, kansalaisjärjestöt oli paikalla. Nämä myös hyvän äänestyksen kannastavan kampanjan ihmisille lähettiin kirjakotiin, että tässä on teidän vaalipaikkainen osoite ja tässä on niiden aikataulu. Oli myös pilottiprojekti, joka liittyi elektronisen keskusvaalirekisteriin, jota EU-rahoittaja YK toteuttaa ja näemme sen toiminnassa vaalipäivänä. Äänestysaste oli korkea, 60 prosenttia. Se on korkea ottaen huomioon, että meillä oli kolme parlamentit vaalit 18 kuukauden aikana. 60 000 ihmistä äänesti ulkomailla, joka on runsas määrä. 20 poliittista puoluetta – 19 riippumatonta ehdokasta sen lisäksi, eli 39 kaiken kaikkiaan. Vaalilista oli metrin pitoinen. Harvassa ja yksittäisiä olivat epäsäännönmukaisuudet, ei enempää kuin muualla. Ja sitten ää, yhteiset alustavat havainnoit etyjen parlamenttidelegaation kanssa. Herra Tonino Pizzula ja PEIS, eli Euroopan neuvoston ministerineuvoston puheenjohtaja Henrik Saar oli mukana. Ne ovat hankalat, mutta pääsemme kompromissiin ja meillä on yhteinen lausunto. halusin sanoa, että ää, erimieliset liittyvät muutoksiin vaalilaissa, jotka tehtiin kesäkuussa 2010 kuusi kuukautta ilman maaleja ää, ää, kolmesta ja puolesta neljään nostettiin va- vaalikynnystä ja, ja opiskelijat saattavat äänestää opiskelupaikoilla kotipaikan sijasta parlamentin paikkojen kohdennusta. muutettiin suhteellisemmassa järjestelmässä tasa-edustusjärjestelmään. Eli niiden puolueiden äänet, jotka ovat ylittäneet tätä kynnystä, jaetaan puolueille, jotka ylittivät tämän tasavertaisesti yksi yksi yksi jokaiselle ekoa mukaan. Tämä sosi pieniä puolueita, ovatko ne oppositiossa tai vallassa. Tämä on yksi vaalijärjestelmä tapa. Mutta tärkeintä on, että, että äänet heijastavat parlamentin rakenteessa. Missä oli erimielisyys? Komission hyvä käyttäjän koodissa tässä on yksi kappale tästä asiasta ja sen mukaan vaalilain muutoksia ei pitäisi tehdä vuoteen ennen vaaleja. Tässä ei ole mitään poliittista kriisistä tai varhaisista vaaleista. minun mielipiteeni ja muiden parlamentin delegaatioiden jäsenten mielipide oli, että jos on kolmet vaalit puolestatoista vuodessa ja kansanäänestys sen lisäksi. Ja kyseessä on poliittinen kriisi. Joten tämä oli ihan päivän politiikkaa. Täytyy reagoida poliittisiin kriiseihin. Mä mainitsisin pöytäkirjan varten kollegoita, joilla paljon paikalla. Euroopan neuvosto on lähettänyt kaksi kirjettä sekä niiden komissio että pääsihteeri lähti kirjeen pari kuukautta sitten ja sen sanottiin, että nämä muutokset tapahtuvat eurooppalaisen perinteen mukaisesti vaaleissa, että he eivät mitenkään estää vapaita demokraattisia vaaleja. Euroopan neuvosto sanoi, että nämä muutokset ovat ok, joten, joten muiden parlamentaaristen kokousten kollegoiden asenne oli mielestäni kummallinen. se sanottiin, että jos tuoksi on se tiukat, niin kommunistien pitää saada argumentti Ritoittaa vaalit. Näin väitettiin, mutta tämä ei ole tavoitteemme. Olimme siellä valvomassa vaaleja. Joten me pääsemme kompromissiin. Se on tasapainoinen. Kaikki mielipiteet ovat otet, mukaan otettu. Ja kolmas kenties tärkein osa. Vaalien tulokset ja vastaiset kehitykset. Vaalien tulos on 101 paikkaa. Kommunistit saivat 42 paikkaa. Muut liberaalidemokraatit, demokraatit puolue, liberaalipuolue, jotka kannattavat eurooppalaista integraatiota. Niitä Heitä on 59, 59, 42, 59 on enemmistö ja voivat muodostaa hallituksen, mutta tämä ei riitä presidenttivaaliin. Pre, parlamentti valitsee presidenttiin ja siihen valitaan, tarvitaan 62 ääntä. Siitä puuttuu kaksi ääntä siis ja neuvotteluita käydään. Muodolliset neuvottelut eivät ole alkaneet. Paljon epämuodollisia lausuntoja ja epämuodollisia neuvotteluita on pidetty. Kyllähän maailman presidenttiä pyörii. Tai sijaisella. Mutta tärkeää on, että presidentti olisi. Koska periaatteessa on sellaiset säännöt, että jos parlamentti kaksi kertaa epäonnistuu presidentin valinnassa, tulee taas varhaiset vaalit. Sitähän ei haluta. Halutaan vakaa hallitus että maata voitaisiin uudistaa ja demokratisoida. Ashton Fowle, Amerikan suurlähettiläisesti lausuntonsa. Kaikki työskentelevät hallituksen työskentelyparissa ja pidän teitä perille tapahtumista ja neuvotteluiden tuloksesta. Kiitos. Thank you. Kollega Andri Kien. Kiitos. Nyt Andri Kiene. Voitte käyttää puheenvuoron. I will Kiitoksia puhulijat. Praėjusį sekmadienį įvykę Moldovos parlamento rinkimai buvo... Niin, <clears throat> viime sunnuntaina Moldovassa järjestettiin kolmannet vaalit, joita minun oli mahdollisuus valvoa. Olen ollut vuonna 2005, 2009 ja nämä olivat siis kolmannet maat, joissa minulla oli mahdollisuus olla vaalitarkkailijana, joten voin tehdä vertailuja näiden vaalien välillä ja tehdä myös muutamia johtopäätöksiä. Viime sunnuntaina saatoin tarkkailla demokraattisia vaaleja. Vaalit missä tahansa EUn jäsenvaltiossa näyttävät ihan samoilta kuin miltä näyttivät Moldovassa kaikilla äänestyspaikoilla. Työ oli järjestetty hyvin, vaalilautakunnat tekivät hyvää työtä, paljon tarkkailijoitakin oli paikalla. Noin tuhat äänestäjää kävi kullakin äänestyspaikalla ja näitä kohti oli aina 10-20 tarkkailijaa, edustivat joko poliittisia puolueita tai riippumattomia äänestäjiä. 60 prosenttia kansalaisista äänesti. Tarkkailijat kuulivat, että ehdokkailla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteitään televisiossa ja radiossa. Meitä oli useita tarkkailijoita ja tästä aiheesta haluaisin sanoa seuraavan asian. 3600 paikallista tarkkailijaa ja 600 kansainvälistä tarkkailijaa oli paikalla, ja näiden 600 joukossa oli vain neljä Euroopan parlamentista, vain neljä. Ja mielestäni meidän läsnäolomme ei riittänyt. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous lähetti 13 tarkkailijaa EUn jäsenvaltiot toki lähettivät omia tarkkailijoitaan, mutta Euroopan parlamentin valtuuskuntaa minusta tulisi laajentaa. Erityisesti tulisi ottaa huomioon se ohjelma, jota me tällä hetkellä täytäntöön panemme. Kyseessä on siis kumppanuus- ja naapuruusohjelma. Vuodesta 2009 alkaen tällä maalla on ollut vain virkaa tekevä presidentti, joten haluan nyt kiittää valtuuskunnan puheenjohtajia, kaikkia tarkkailijoita ja kaikkia niitä, jotka myötä vaikuttivat tähän missioomme. Vielä pari seikkaa. Aiempien vaalitarkkailumissioiden aikana puhuimme siitä, että niillä moldovalaisilla, jotka asuvat ulkomailla, ei ollut mahdollisuus äänestää. Nyt Ulkomaillekin oli perustettu 75 äänestyspaikkaa 30, 30 ulkomaan maassa, ja kosovalaiset kyllä käyttivät, moldovalaiset käyttivät tätä oikeuttaan. Italiassa, Romaniassa, Espanjassa, Venäjällä oli äänestysmahdollisuuksia Moskovassa, Pariisissa, jopa loppuivat äänestysliput kesken, joten ihmiset saivat sitten äänestää ihan millä tahansa paperilappusilla, koska kukaan ei ollut odottanut näin suurta äänestysprosenttia ulkomailla. No, vaalien jälkeisestä tilanteesta. Tarkkailumissio keskusteli valittujen henkilöiden paikoista. On mahdollista, että neljä vallassa olevaa puoluetta nyt saavat aikaan yhteisymmärryksen. Liberaalidemokraattien täytyy löytää jotain yhteisiä nimittäjiä kommunistipuolueen kanssa. Ja niiden ja kaikki pyrkivät tietysti löytämään kompromisseja. Opposition tulisi, Moldovassa tulisi olla rakentava oppositio. Olisi tärkeää, että Moldovakin pääsisi EUn integraation tielle. Puhemies Busek lienee, lienee menossa Moldovan ensi vuonna vierailulle. Tällä tulee varmasti olevaan hyvä vaikutus paikan päällä niin, että moldovalaiset löytävät konsensuksen. Moldovalaiset ansaitsevat vakautta. Se on välttämätöntä uudistuksia silmällä pitäen. Kansainvälinen valuuttarahasto on ilmoittanut, että se ei aio tukea sellaista hallitusta, joka aikoo olla toimessaan vain yhden vuoden. Hallituksen täytyy olla vakaa, jotta se voi tehdä vakavasti otettavia uudistuksia. Kiitos. Thank you. Mr. Mm, Watson. Kiitos. Sitten Watson. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Makaveita erittäin kiinnostavasta ja kattavasta raportista delegaatiosta ja teistä tähän tehnyt parlamentin puolesta. Rova Andriikkien mainitsi, että delegaatio ei ollut suuri. Mutta se, mikä määrässä puuttuu, se, sitä ei laadussa puuttunut. Oli hyvä saada tuollainen raportti. Haluaisin onnitella Moldova hallitusta siitä, että se järjesti onnistuneet hyvin järjestetyt vaalit. Ja pahoittelee Moldovan kansa, kan, kansan kanssa sitä valinnasta, mitä se teki. Tavallaan aika silmäpistävää, että alle vuoden selkeä, kun aika riitaisi hallitus äh, allianssi Euroopan integraation puolesta onnistui kuitenkin, li, se onnistui kuitenkin lisäämään paikkalukuaan ja kommunistit hävisivät paikkoja, mutta näyttävä kuitenkin, että kanssa on antanut selkevän mandaatin äh, alliansille eurooppalaisen integraation puolesta, että pahoittelen, että, että kuulemissani lausunnoissa Fullerilta ja Ashtonilta että näissä ei ole selkeämmin tunnustettu tätä ja sitä, miten tämä lähtee tietä eteenpäin. Ymmärrän Moldovan demokraattisten puolueiden johtajien turhautumisen nykytilanteessa. Tilanteessa, jossa he eivät enää pysty valitsemaan presidenttiä. mutta viesti EUlle jonkunlaista sovusta kommunistien kanssa. Ja Sarafilla tai joku muu liittyy kommunistien kanssa. Se tulisi tässä talossa samaan aika viileän vastaukseen. Monet ovat olleet ilmaiset huoleensa siitä, että itäisen kumppanuuden maiden lähetäminen Eurooppaan on jumiutunut viime vuosina. Jotkut ovat sanoneet, että molemmat vaalit olisivat voineet mennä toisenkin suuntaan. Ja olisivat voineet vahvistaa näkemystämme, että unioni on vähemmän kiinnostava näyttämättä kansalaisille kuin aikaisemmin, mutta onneksi allianssi on paikkaluvulla mitattuna vahvistunut. Ja meidän pitäisi lähettää Moldovalle viesti. Meidän täytyy löytää keinoja miettiä, voitaisiinko löytää presidentti, mutta jos kansa ei puhu tarpeeksi selväksi, viesti Euroopan integraation allianssille on, että ponnistelkaa lisää, hakekaa lisää tukea eurooppalaisen integraation ohjelmallenne. Ja jos on tarvetta, kääntäkää kansan puoleen uudestaan. Voittakaa lisää ääniä. Tämä olisi viestimme, mutta on, olen kiitollinen oman ryhmän puolesta, joka ei ryhmää kyennyt osallistumaan. Olen kiitollinen vaalitarkastelijalle ja se on kunniaksi tällaisessa talossa. Thank you. Last intervention, Mr. Schulz. Ja vielä loppuun Schulz. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää esittelijää ja Euroopan parlamentin vaalimission tarkkailijaa hyvin lämpimästi näistä tiedoista. Tiedämme, että Moldovassa pidettiin siis aivan korrektit vaalit, jotka noudattelivat eurooppalaisia standardeja. Minua kiinnostaisi ja haluaisin esittää kysymyksen siitä, minkälaista poliittista ilmapiiriä koitte maassa. Näettekö, että vaalikamppailu johti tilanteen kärjistymiseen tai polarisoitumiseen vai kävikö pikemminkin niin, että osapuolet olivat valmiita kompromisseihin ja konsensuksen löytämiseen, jotta muuta nykyisestä pattitilanteesta, kriisitilanteesta, joka on lamaannuttanut viime kuukausina tämän maan, päästäisiin vihdoin eroon? Onko vaalien jälkeen odotettavissa lisää liikettä vai jatkuvatko ristiriidat edelleen? Miss McAvey, you have the... voitte pitää loppupuheenvuoron. Um, kiitoksia. kampanjan aikana oli niin sanottuja hyökkäyksiä, jotka nyt ovat normaaleja vaalikampanjan aikana eri poliitikkojen taholta. Sanoisin, että tämä oli ihan normaalia kampanjointia. Ja tiedotusvälineet olivat hyvin tasapuolisia Kansalaisjärjestöt, jotka muuten ovat hyvin äh, kriittisiä, kertoivat tästä. Sitten mahdollisuuksista ja siitä, mitä nyt tapahtuu. Vaikuttaisi siltä, että otaksun, että nämä kolme demokraattista puoluetta muodostavat hallituksen ja saavat enemmistön mutta jos haluavat äänestää presidentin ja välttää tulevia vaaleja, niin niiden ehkä täytyy jossain määrin neuvotella ja antaa jotain myös kommunisteille. Olen yhtä mieltä Grahamin kanssa siitä, että kun tarkastellaan komissio, komissaari Füllerin ja Ashtonin viestejä, niin kaikki parlamentissa edustettuina olevat poliittiset voimat, heidän tulisi tehdä yhteistyötä keino presidentin valitsemiseksi. Demokraattisia voimia tuetaan selkeästi. Toisaalta ratkaisut, ratkaisu on löydyttävä. Nähtäväksi jää, mikä näiden sopimusten kommunistipuolueen kanssa sisällöksi tulee. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kiitos kaikille. Näkemiin.